Hyvää huomenta, kollegat. Voisitteko ystävällisesti istuutua paikoillenne, niin voimme aloittaa jälleen kokouksemme. Thank you very much. Uh, it's a great pleasure to see you. On hienoa, että olette täällä nyt kokouksemme toisessa osassa. Eilinen keskustelu oli jo erittäin hyvä ja hedelmällinen, joten jatkamme nyt siitä, mihin eilen jäätiin. Toivottavasti tämä päivä onnistui yhtä hyvin. Kuten eilenkin, kokous menee suoraan internettiin, suoraan lähetyksenä. Ja vain tiedoksi, että te olette täällä kuvattavana ja äänennekin kuuluu internetin välityksellä. Kiittäisin myöskin kaikkia täällä puhujapöydän takana olevia. Markus Solberge esimerkiksi toimii puheenjohtajana aamun yhteydessä, joten toivoakseni voimme käydä keskustelua ja enemmän. En halua enää tuhlata aikaa, joten antaisin nyt puheenvuoron Euroopan parlamentin kollegalleni sekä Suomen euroopasiaministerille Rouva Astrid Tursille joka on täällä tänään. Hänellä on erittäin kiireen aikataulu. Hän menee myöhemmin neuvoston kokoukseen keskustelemaan, käymään tiukkia keskusteluita jostakin seikoista. Rouva Turs, puheenvuoro on teidän. Chair and, uh... Niin, kiitoksia rouva puheenjohtaja. Olen erittäin ilahtunut voidessani olla täällä tänään keskuudessanne. Ja haluaisin myös sanoa, että mielestäni on erittäin tärkeänä parlamentaarikkona ajatella, että olette pystyneet luomaan tämän foorumin. Sanoisin, että olen vieläkin iloisempi, kun huomasin, että Euroopan parlamentin rouva pohjoinen ulottuvuus, varapuhemies Diane Wallis juuri saapui paikalle. Henkilökohtaisesti vielä toteaisin, että ilman häntä, ilman Diane Wallisia meillä ei olisi ollut samaa Euroopan parlamentin sitoumusta pohjoisen ulottuvuuteen. Kenties tiedätte, että hän on osallistunut kaikkiin ministerikokouksiin viimeisten vuosien ajan ja hän on osoittanut suurta ystävällisyyttä meitä kaikkia pohjoiseurooppalaisia kohtaan, joten tämä on suuri ilo ja kunnia jakaa tämä päivä teidän ja Euroopan parlamentin kanssa. On äärimmäisen tärkeää, että parlamentaarikot seuraavat ja antavat poliittista pontta tälle. Olet Teillä varmasti on ollut niin tärkeitä kokouspäiviä tässä, kun olette tarkastelleet, millaista politiikka tänä päivänä on, kun pohjoisen ulottuvuuden politiikka uudistettiin vuonna 2006. Ja olen iloinen voidessani todeta, että minä uskon ja Suomen hallitus uskoo, että uuden poliittisen pohjoisen ulottuvuuden alla 2008 Pietarin konferenssi oli todella menestyksekäs ja se antoi meille uusia ajatuksia siitä, millä tavalla edetä eri kumppanuuksien kanssa, joita me olemme luonneet ja joita me viemme eteenpäin. On tärkeää myös, että täällä nyt keskustelemme pohjoisesta ulottuvuudesta, kun kehittelemme kahta strategiaa, kahta aloitetta – jotka liittyvät pohjoisen ulottuvuuden eri osa-alueisiin. Ja yksi niistä on itäinen kumppanuus, joka on nyt tullut, tullut Euroopan unionin esityslistalle. Meillä on komission uusi aloite ja valtioiden päämiehet tulevat keskustelemaan tästä maaliskuussa. Esimerkiksi valko on yksi alue, joka on tärkeä kysymys äh, itäisessä kumppanuudessa ja on muita tähän liittyviä seikkoja. Toinen asia, josta varmasti olette myös keskustelleet, on Itämeren strategia. Nyt on epävirallisia kuulemisia meneillään. Me olemme nähneet joitakin ajatusluonnoksia. Meillä oli merkittävä Trustokin konferenssi ja tämän ö, kokonaisuuden alla me olemme myös keskustelleet Itämeren energiainterkonnektiosuunnitelmasta. Tämä on tärkeä osa pohjoista ulottuvuutta. Täytyy miettiä, miten tärkeitä teidän alueenne ovat uusiutuvien energialähteiden energiasektorin kannalta. Nämä ovat asioita, jotka ovat hyvin vahvasti käsiteltävinä Euroopan unionissa tällä hetkellä. Sitten sanoisin muutaman sanan sen Itämeren strategiasta. Me tiedämme ja usein sanomme, että pohjoisen ulottuvuuden puitekehys luo pohjan Itämeren alueen yhteistyön ulkoiselle ulottuvuudelle. Nämä kaksi asiaa liittyvät vahvasti toisiinsa ja Euroopan neuvosto joulukuussa 2007 totesi näin. Mitä tämä nyt käytännössä sitten oikein tarkoittaa? Se tarkoittaa ympäristökumppanuutta, joka on ollut ja on yhä menestyksekästä. Ja uskon myös, että Itämeren strategian täytyy antaa poliittista vahvuutta Itämeren toimintasuunnitelman täytäntöönpanolle. Tämä on varmasti yksi tähdellisimmistä osista Itämeren strategiaa, eli se, että annetaan poliittista voimaa toimintasuunnitelmalle. Sitten vielä pohjoista ulottuvuudesta. Me olemme myös korostaneet vahvasti sitä, että kansanterveys ja sosiaalinen hyvinvointikumppanuus, jo, sehän keskittyy ihmisten, kansalaisten hyvinvointiin ja terveyteen tuolla alueella. On tärkeää rohkaista terveellistä elämäntapaa ja estää tartuntatauteja, hiviä ja tuberkuloositartuntoja luoteis Venäjällä. On hyvä, että meillä on tämä kumppanuus, mutta tämä foorumi voisi antaa uusia ajatuksia myös julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen tällä alalla. Me tiedämme, että yksityissektori tekee paljon terveyden eteen muualla maailmassa. Ja esimerkiksi investoinnit moderneihin teknologiaan ja ihmisten kouluttamiseen, jotta voidaan uudella tavalla hoitaa tuberkuloosia. Tämä voisi olla yksi tapa mennä tässä eteenpäin. Täytyy myöntää, että minun on sektori ottanut yhteyttä ja pyytänyt ajatuksia näistä kysymyksistä, mitä sektori voisi tehdä kun julkisen ja yksityisen puolen kumppanuudessa kansanterveyden eteen pohjoisen ulottuvuuden puitteissa näillä pohjoisen ulottuvuuden kattamilla maantieteellisillä alueilla. Me näemme erittäin suurena potentiaalin, joka löytyy liikenne- ja logistiikkakumppanuudesta. Ensimmäinen ensimmäistä 2010 eteenpäin meillä on tämä ja haluaisin tässä kiittää komission edustajaa loistavasta työstä ja aktiivisesta osallistumisesta kumppanuuden valmisteluissa. Kuten te parlamentaarikot olette todenneet, alueen täytyy olla meriliikenteen mallialue. Meillä on valtaisat ja vaikeat liikenneolosuhteet. Tämä tarkoittaa, että meidän täytyy merenkulkijoiden koulutukseen investoida ja Pohjoismaissa on instituutteja, jotka ovat varmiit, valmiita kouluttamaan merenkulkijoita kaikkialta maailmassa, mutta tämä alue täytyy todellakin luoda tällaiseksi meriliikenteen osaamisalueeksi. Meidän täytyy myös varmistaa se, että voimme pullonkauloja poistaa liikenteestä, voimme helpottaa rajojen ylityksiä ja voimme löytää yhteisiä prioriteetteja tämän asian osalta tässä ensimmäisessä kumppanuuden vaiheessa. Ja olen varma myös siitä, että kumppanuus tulee helpottamaan kansainvälisten liikenneperusrakennehankkeiden eteenpäin viemistä. Joten tämä kumppanuus on luonut paljon potentiaalia ja tässä jatketaan pohjoisen ulottuvuuden käytäntöä, eli yhdistetään poliittiset prioriteetit käytännön asioihin. Ja viimeisessä kun puhumme näistä tärkeistä asioista, niin meidän mielestämme pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuutta täytyy hyödyntää, sitä täytyy tutkia. Ja se täytyy nyt todellakin luoda keväällä ja kesällä tänä vuonna. Meidän alueellinen yhteistyömme voi todellakin toimia mallina yhteistyölle muille muilla EU-alueilla. Hyvät ystävät, myös kun tarkastelemme tulevaisuutta, on tärkeää, että Euroopan unionin välineitä täytyy paremmin kehittää, jotta voidaan tukea alueellista yhteistyötä ja nähdä, mitkä ovat parhaita esimerkkejä. Ja täytyy varmistaa se, että meillä on alueellista yhteistyötä myös EUn ulkorajoilla. Tässä meidän täytyy korostaa näin pohjoisen ulottuvuuden ystävinä, että Euroopan naapuruus- ja kumppanuusvälineillä täytyy olla riittävästi rahoitusta tulevaisuudessa. Kun me luomme uusia kumppanuuksia, meidän täytyy yhdistää voimamme pohjoisen ulottuvuuden ja käytössä olevien välineiden taakse. EU:ssa on tärkeää, että on uusia kumppanuuksia, mutta ei pidä ajatella, että muut aloitteet voivat olla kilpailijoita meille. Me tiedämme, miten paljon varoja on EU-talousarviosta varattu esimerkiksi Barcelona-prosessille välimerelle ja niin edelleen. Ja kansallisissa parlamenteissa ja täällä Euroopan parlamentissa me teemme yhteistyötä, jotta me voimme viedä yhteenpäin näitä kumppanuus- ja yhteistyöhankkeita, ja tämä yhteistyö on hyvin arvokasta. Joitakin viikkoja sitten olin huolestuneempi rahoituksesta pohjoiselle ulottuvuudelle, mutta nyt kun on tarkasteltu itäisen kumppanuuden budjetti, prioriteetteja tulevaisuutta silmällä pitäen, niin hieman huolenaiheeni lieventyivät, mutta koko ajanhan EUn ulkoiseen, ulkoista toimintaa tarvitaan enemmän. Meillä oli elintarvikekriisi viime vuonna, ja tämä vaati valtaisia ponnisteluja, joten parlamentaarikojen valvonta, se, että meillä on riittävästi varoja näihin hankkeisiin, tämä on erittäin tähdellistä. Ja meidän täytyy myös ryhtyä miettimään tulevaisuutta ja sitä aikaa, jolloin olemme uudelleen tarkastelleet rahoitusnäkymiä vuoden 2013 jälkeiselle ajalle. Mitkä ovat ne välineet ja varat, joita voidaan käyttää pohjoiseen ulottuvuuteen? Lopuksi sitten muutama sananen. Kaikista etäisimmistä pohjoisen ulottuvuuden osiosta ne äärimmäisen pohjoiset osat, jotka ovat hyvin korkealla esityslistalla. Olemme iloisia komission viime syksyn arktisesta tiedonannosta, jossa sanotaan, että EU haluaisi olla jäsenenä arktisessa neuvostossa. Me olemme jatkuvasti tukeneet komission ponnisteluja tässä asiassa. Euroopan unionin rooli arktisen tutkimuksen rahoituksessa ja toteuttamisessa on hyvin tärkeää ja Euroopan komission tarkkailija-asema varmasti hyödyttäisi arktista neuvostoa sen jäsenvaltioiden samoin kuin EU-ta ja sen jäsenvaltioita. Pohjoisilla alueilla meillä on omat erityispiirteemme, mutta monella tapaa arktisella alueella on vielä erityisemmät piirteet ja meidän täytyy tehdä yhteistyötä sillä tavalla, että ilmastonmuutos ei tarkoita sellaisia vaikutuksia, jota ei todellakaan voida hyväksyä pohjoisella alueella, arktisilla alueilla, vaan meidän täytyy pystyä pohjoisilla alueilla viemään eteenpäin kestävää kehitystä. Ja tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että se tutkimus, jota nyt arktisessa neuvostossa toteutetaan, tulee jatkumaan. Ja samoin kuin tulevan tulevaisuuden yhteistyö tulee jatkumaan. Ja tiedän, että täällä on monia henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita arktisesta alueesta. Ja meidän täytyy todellakin olla iloisia komission uudesta mukanaolosta, sen uudesta strategiasta, sitoumuksesta arktisen alueeseen osana pohjoista ulottuvuutta. Vielä kerran haluaisin onnitella Euroopan parlamenttia ja kaikkia muita parlamentteja niiden ponnisteluista tämän foorumin perustamiseksi. Olen varma, että on jäsenvaltioita, jotka ovat erityisen kiinnostuneita pohjoista ulottuvuudesta ja ne tulevat varmasti tekemään hyvää yhteistyötä kanssana tulevaisuudessa. Thank you very much. Kiitoksia paljon rouva Tuurs. Nyt haluaisin kysyä, onko teillä mitään kysyttävää Eurooppa-asioiden ministerille, ministeriltä, koska Rova Tursin täytyy poistua täältä kymmenisen minuutin kuluttua, joten paras olisi, mikäli tämä aika käytettäisiin kysymyksiin ja vastauksiin. Rova Diana Wallissa. Tämän Euroopan parlamentin arktinen leidi nyt saa puheenvuoron. Astrid, it's, it's wonderful to... Astrid, hienoa nähdä sinut täällä. Puhuit rahoituksesta, josta eilenkin puhuttiin jonkun verran, kun herra Herman komissiosta oli paikalla. Tiedätte kääntinne perusteella, ja, että ainahan on keskusteltu siitä, pitäisikö olla erityinen budjettikohta toimintamme rahoittamiseksi. Onko nyt koittanut aika, jolloin tätä pitäisi ajatella? So far, uh, I think that... Minun kantani ei, ei ole muuttunut. Minusta olemme toimineet viisaasti pohjoisen ulottuvuuden kanssa yhdistämällä kansainvälisten rahoituslaitosten ja EUn varat, mutta meidän täytyy tarkkaan seurata, mitä naapuruuspolitiikan aloitteiden kanssa tapahtuu. Nehän tämän mahdollistavat. Meidän täytyy seurata näitä alueita. Koska pohjoisulottuvuus dynaamisena alueena on muuttunut. Ja tiedän myöskin, että kansainväliset rahoituslaitokset ovat paineiden alaisia. Ja jos niiden tilanne heikkenee, meidän pitäisi ehkä ajatella tilanteen muuttamista, koska niiden tehtävä on ylläpitää vakautta alueella, eivätkä ne ole niin dynaamisia kuin aikaisemmin. Thank you very much for that exchange. Um, Kiitoksia. Onko vielä kysymyksiä Rova Tursille? Ei taida olla, joten tällä välin Voisin jälleen kerran kiittää Rova Tursia siitä, että hän, siitä, että hän oli täällä tänään. On erittäin tärkeää, että työlle on jatkuvuutta. Suomen ministeri on erittäin sitoutunut tähän työhön ja tietystikin kaikilla pohjoisen ulottuvuuden toimijoilla on erittäin hyvät suhteet toisiinsa Lausuman luonnos, jota eilen valmisteltiin, on nyt jaettu teille, joten teillä on aikaa lukea se ennen kello 12. Rova Jesterin ja revelistet tulevat nyt tänne puhujapaneelin taakse. Jälleen kerran vielä kiitoksia Rova Tursille ja oikein hyvää jatkoa, onnea ja menestystä. Okay, then it's a pleasure for me. Minulle on ilo antaa puheenvuoro Ristina Jestrinille, joka on Itämeren parlamentaarisen konferenssin puheenjohtaja. Chairman. Puheenjohtaja. Chairman. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minulla on ilo jätöoikeus puhua tälle kunnianarvoiselle yleisölle Itämeren parlamentaarisen konferenssin puolesta ja ilmaisisimme kiitollisuutemme Euroopan parlamentille tämän ensimmäiseen pohjoisen ulottuvuuden parlamentaarisen foorumin järjestämisestä. Tämä aloite tehtiin 2007 Brysselissä ja se oli hyvä. Me tarvitsemme mahdollisuuksia vaihtaaksemme tietoa ja keskusteluita käydäksemme, mutta uusia instituutioita me emme tarvitse. Yhteistyötä pitäisi vahvistaa luomalla verkostoja. Tämä uudistunut pohjoinen ulottuvuus voi osoittaa, sillä on näyttöä onnistumisista vuodesta 2007 lähtien. Tämä ensimmäinen uuden pohjoisen ulottuvuuden ministerikokous pidettiin Pietarissa 2008 lokakuussa. Äh, pohjoisen ulottuvuuden naapuruskumppanuuden ministerit tot, totesivat, että pohjoinen ulottuvuus on hyvä dynaaminen aloite, sillä on hyvä rahoitusmekanismi ja sillä on paljon kehitysmahdollisuuksia. Itämeri kattaa suuren osan pohjoisen ulottuvuuden alueesta, joten se mikä on tärkeää Itämerelle on laajalti tärkeää pohjoiselle ulottuvuudelle ylipäätänsä ja päinvastoin. Joten ihan lyhyesti kerron niistä asioista, mitä me olemme Itämeren parlamentaarisessa konferenssissa käsitelleet ja kiireellisenä pidämme. Yksi etumaisista huolenaiheista on, että Itämeren strategiaan kun se on nyt syntymässä, täytyy olla läheisessä yhteydessä poisen ulottuvuuden kanssa. Itämeren ja pohjoisen ulottuvuuden strategioiden nivominen auttaa alueiden kehittämistä ja ne kohtavat niiden asemaa Euroopan kartalla. Sellainen tilanne, jossa EUn Itämeren strategia ja pohjoinen ulottuvuus etenisivät omilla poluillaan, ei ole hyvää resurssien löytämiseksi tai kasvun edistämiseksi Itämeren alueella. Itämeren strategia ja pohjoinen ulottuvuus yhdessä osana kehittyvää EUn arktista politiikkaa. Näitä tekijöitä pitäisi pitää täydentävinä ja toisiaan vahvistavina strategioina. Me olemme erittäin vakuuttuneita, että tämä HELCOM Itämeren toimintaohjelma on keskeinen työväline Itämeren ekologisen aseman kohottamiseksi vuoden 2021 lähestyessä. Meillä on, kun on saavutettavia tavoitteita, mitattavia toimenpiteitä ja realistisia aikatauluja, me kykenemme seuraamaan myöskin helpommin täytäntöönpanoa. Uskon, että tämä suunnitelma voi inspiroida samanlaisiin ohjelmiin muualla osana pohjoista ulottuvuutta. Me olemme kehottaneet Itämeren hallituksia täysin sitoutumaan Helkomin suunnitelmaan. Sitä voidaan tehdä luomalla kansallisia toimintaohjelmia takarajanaan 2010. On erityisen tärkeää, että ryhdytään aktiivisiin toimintoihin äh, Itämeren rehevöitymisen suhteen. Itämerestä pitäisi tulla Euroopan mallimerialue. Kaikki alukset, jotka Itämerellä toimivat, niin niiden pitäisi täyttää samat korkeat ympäristöstandardit, riippumatta siitä, minkä lipun alla ne seilaavat. Kansainvälisen merenkulkujärjestön alla pitäisi tehokkaasti ottaa askelia sit- sitovien ää, merenkulkusääntöjen ja turvallisuussääntöjen käyttöön otoksi. Ottahan erityisesti öljykuljetusten lisääntymisen Itämerellä kuin myös Itämeren ankarat talviolot erityisesti sen pohjoisosissa. Itämeren mailla on pitkäaikaista kokemusta ympäristötoimien kehittämisessä ja tämä on kansainvälisesti tunnustettua tiedonsiirto, tutkimus ja kehittämistyö ja ammattikoulutus ovat asioita, joita pitää kehittää. Uudistuvien energiamuotojen käyttöönotto oton tukemiseksi samoin kuin energiansäästön lisäämiseksi kaikilla yhteiskunnan saroilla. Enemmän tietoa tarvitaan ilmastonmuutoksesta, sen yhteiskunnallisista vaikutuksista ja valmiuksistamme sopeutua muutoksiin. Aloitteet hyödyntää äh, tutkimus, äh, työpaikan luomismahdollisuuksia ympäristöystävällisen teknologian alueella pitäisi rohtaista. EUn rahoituskeinoja, kuten rakennerahastoja, Euroopan kehityspankki ja pitäisi käyttää energiatehokkuuden ja uusiutuvien energian lähteiden käyttöönoton vuoksi. Tämän hetken talouslama on heikentänyt alueen talouskehitystä. Meidän täytyy ryhtyä toimiin talouden elvyttämiseksi, jotta talouden noidankehä ehkäistään. Meidän pitäisi ottaa askeleita alueen muuttamiseksi integroiduksi rajat ylittäväksi työvoimamarkkina-alueeksi. Selkeät, reilut, kaikille tunnetut perussäännöt hyödyntäisivät yrityksiä takaamalla esimerkiksi sen maiden sääntöjen seurattavuuden. Tästä pitää olla tarkkana sen suhteen, että taloudellinen kehitys ei johdata työvoimamarkkinoiden epätasapainoa tai vedä mattoa sosiaaliturvajärjestelmien alta. Järjestäytynyt rikollisuus on demokratian ja kansalaisyhteiskunnan perustava uhka. Se näkyy ihmiskaupassa, huumekaupassa, lahjonnassa – ja monilla muilla rikollisen toiminnan alueilla. Ihmiskauppaa ei ratkaista yhden maan sisällä. Sen vastaisen taistelun pitäisi osallistaa maat, joista uhrit ovat siirtomaat sekä kohdemaat. On olennaista koordinoida instituutioiden toimintaa taistelussa ihmiskauppaa vastaan niin kansainvälisellä kuin kansallisella tasolla. Tässä oli vain pari esimerkkiä asiasta, joita me käsittelemme meidän parlamentaarisessa konferenssissa. On selvää, että meidän ajattelumme lankeavat yhteen pohjoisen ulottuvuuden puiteasekirjan strategisten tavoitteiden kanssa. Väittäisin, että samankaltaisuuksia ja liittymäkohtia on kaikkien sidosryhmien tapauksessa kansallisella alueellisella tasolla. Ja tästä kahteen loppukommenttiin. Ensinnäkin toimijat. Pohjoistainen ulottuvuus ulottuu monille alueille. Se on myönteinen osallistumiskeino. Mutta se saattaa johtaa myös päällekkäisyyksiin ja voimavarojen tuhlaamiseen. E, te ette kuule tätä ensimmäistä kertaa, mutta minä olen sitä mieltä, että koordinaatiosta pitää muistuttaa aina. Ei kenenkään pidä tehdä kaikkea. Voimme olettaa, että kaikki voittavat parhaiten käytänteiden jakamisella – ja tietoisella työnjaolla. Tällaiset foorumit, joita meillä täällä on, ovat hyödyllisiä paikkoja vaihtaa tietoja. Ehkä me voisimme ajatella myöskin kourintuntuvampia koordinaatiokeinoja. Voisimmeko me synkronoida aikataulujamme ja toimintoja paremminkin? Voisimme ajatella työryhmiä, jotka ylittävät organisaatiot, joissa on yhteisiä tavoitealueita. Toisekseen tulokset. Pohjoisen ulottuvuuden uskottavuus on kiinni sen saavutuksista. Sitä on kritikoitu sitä, että varat eivät ole riittävät ja että kentällä tulokset eivät ole merkittäviä. Mutta arvioinnit ovat osoittaneet, että runsaasti resursseja on kanavoitu pohjoisen ulottuvuuden ulottuvuuden projekteihin ja että tulokset ovat olleet merkittäviä pohjoisen kansalaisten tarpeiden suhteen. Ja tämä pohjoisen ulottuvuuden käytännöllinen ulottuvuus täytyy pitää mielessä. Pohjoisen ulottuvuuden kaksi kumppanuutta ympäristön ja terveyden ja sosiaaliturvan alueella ovat osoittautuneet projektin hallinnan roolimalleiksi. Kump- Kumppanuudet tarvitsevat rakenteita, joiden puitteissa projekteja identifioidaan, resursseja löydetään ja kohdennetaan. Loppuvietyjen ja käynnissä olevien projektien lista on vaikuttava. Pidämme siis tervetulleena pohjoisen ulottuvuuden kuljetus- ja logistiikkakumppanuuden luomista, Tästä päätettiin 2008. Kaiken kaikkiaan Vaikuttaa sille, että pohjoinen ulottuvuus etenee ja meillä parlamentaarikoilla on foorumi, jonka puitteissa me voimme edistää sen tavoitteita. Kiitos. Thank you very much, uh, Mrs. Gestrin. Indeed, uh, conclusions. Uh... Kiitoksia, rouva Gestrin. Johtopäätökset olivat aivan erinomaisia te totesitte, että meidän täytyy pohtia toimintaamme ja niitä tuloksia, joita loppujen lopuksi saamme toiminnallemme aikaan. Eli ehdotettiin, että tämä otetaan käytännöksi seuraavassa foorumin kokouksessamme. Eli tulemme silloin tarkastelemaan viimeisen kolmen vuoden toimintaamme ja edistystä ja tuloksia, joita on saatu aikaan. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron henkilölle, jota oikeastaan ei tarvitse edes esitellä kaksi viikkoa sitten, kun olin Oslossa valtuuskuntaan matkalla. Rova Solberg oli paikalla silloin. Hän tekee päivittäistä työtään valtuuskunnan puheenjohtajana ja minusta on hieman kummallista nähdä hänet täällä nyt tätä taustaa vasten. Hän on aktiivisesti toiminut pohjoisen ulottuvuuden politiikan eteenpäin viimeiseksi ja kansalliskokouksessa. Tämä ehkä ei ole teidän päivittäistä työtänne, mutta nyt ensimmäistä kertaa näen teidät näissä yhteyksissä. Arktisen alueen parlamentaarikokouksen varapuheenjohtajalle haluaisin antaa puheenvuoron Rova Sulberg. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että se järjestää näin tärkeän kokouksen. Ja myöskin kiitos siitä tärkeästä työstä, jota parlamentin jäsenet ovat tehneet, tehdäkseen Euroopan tietoisemmaksi siitä, mitä tapahtuu peräpohjolassa. Arktinen parlamentaarikkokokous on kokous, jonka yhteydessä me voimme tarkastella pohjoisen ongelmia ja pohjoista ulottuvuutta. Kanada ja Yhdysvallat ovat tarkkailijoina pohjoisen ulottuvuuden yhteistyö muodoissa. Tämä antaa pohjoiselle ulottuvuudelle myöskin tällaisen maailmanlaajuisen, maailman ympäri ulottuvan ulottuvuuden. On tarpeellista pohtia tärkeitä kysymyksiä asianmukaisella tavalla tämän yhteistyön puitteissa. Arktisten alueiden parlamentaarikokouksessa Fairbanksissa viime vuonna puhuttiin ihmisten terveydestä, mukautumisesta, ilmastonmuutoksen, merenkulkupolitiikasta sekä vaihtoehtoisista energialähteistä, joita voitaisiin käyttää arktisilla alueilla. Tässä omassa puheenvuorossani haluaisin ottaa esiin kaksi kysymystä, ihmisten terveyden ja toisaalta merenkulkupolitiikan. Parlamentaarikkoina meillä on tärkeä rooli. Meidän täytyy muistuttaa omia hallituksiamme ja tiedemiehiä siitä, että pohjoisessa asuvat ihmiset ovat meidän politiikkamme kohteita. Meidän täytyy tarkastella eri mahdollisuuksia, joita voidaan luoda pohjoiseen. Samalla täytyy myöskin varmistaa, että ihmiset voivat siellä elää terveinä. Erinäisten raporttien yhteydessä on saatu tietoa pohjoisen ihmisten arkielämästä – Arktisten alueiden parlamentaarikot ovat suositelleet strategista toimintasuunnitelmaa ihmisten terveyden parantamiseksi arktisen neuvoston yhteydessä. Sen tarkastellaan synergiaita syntyy nykyisistä toimintamuodoista. Minä uskon hyvin vahvasti, että kun teemme työtä arktisessa neuvostossa ihmisten terveyden parantamiseksi, meidän pitäisi voida käyttää hyväksemme eri asiantuntijaryhmien ja muiden toimijoiden tietämystä. Ja tätä työstä on hyötyä myöskin näille muille toimijoille. Yhteistyössä me voimme pistää täytäntöön hankkeita, jotka suoraan vaikuttavat pohjoisessa asuvien ihmisten terveyteen. Pystymme taistelemaan tartuntatauteja vastaan esimerkiksi. Meillä on erilaisia hankkeita, joilla pyritään parantamaan myöskin ihmisten ilmanlaatua, parantamaan heidän elintapojaan. Nämä ovat erittäin tärkeitä toimintamuotoja. Olen iloinen voidessani pistää merkille myöskin sen, miten Kanada ja Yhdysvallat ovat olleet mukana tässä kumppanuudessa. Minä haluaisin, että tätä kehitettäisiin pidemmällekin, varsinkin mitä tulee alkuperäiskansojen terveydentilaan. Rouva puheenjohtaja, uusi kumppanuus on liikenne- ja logistiikka-alalla omaa hyvin paljon potentiaalia. Tämä voi hyvinkin paljon vaikuttaa tähän yhteistyöhön. Viedä eteenpäin infrastruktuurit on äärimmäisen tärkeitä, kun luodaan kestävää ja vaurasta yhteiskuntaa. Vahvempi, syvempi yhteistyö kumppaneiden välillä niin, että investointipankit ovat mukana, tuo merkittävää lisäarvoa, mikäli tämä johtaa siihen, että katsotaan rajojen ylitse silloin, kun pohditaan infrastruktuurihankkeita. Tärkeä osa uudesta kumppanuudesta täytyy osoittaa liikenteelle merenkulku pohjoisessa lisääntyihin paljon. Siellä on tankkereita ja myöskin risteilyaluksia yhä enemmän. Meren jään sulaminen ja pinnan nousu tuo uusia merireittejä, joita voidaan käyttää nopeammin hyväksi kuin alun perin uskottiin. Meidän täytyy tarkastaa kansainvälisen merenkulkusääntöjä silloin, kun on kyse jäisistä meristä vettä ja saasteet täytyy pitää minimissään. Sama pitää varmistaa, että infrastruktuurit ovat kunnossa, jotta voidaan myöskin varmistaa tämä lisääntynyt merenkulku maista käsin. Meidän täytyy parantaa yhteistyötä myöskin etsintä- ja pelastustoimien suhteen. Lopuksi vielä, kuten me kaikki hyvin tiedämme, ilmaston kokous Kööpenhaminassa järjestetään joulukuussa tänä vuonna. Ja kun mennään kohti Kööpenhaminaa, onneksi Tanska toimii arktisen neuvoston puheenjohtajana ja Ruotsi sitten on puheenjohtajana Euroopan unionin tasolla. Tämä on hyvä asia. Meillä parlamenttirakoilla on erittäin voimakkaat tunnesiteitä pohjoisten suuntaan. Ja meidän täytyy pyytää, että Ruotsi ja Tanska pysyvät vahvoina ja vievät eteenpäin vahvaa pohjoismaista viestiä COP15-neuvottelujen yhteydessä Kööpenhaminassa, niin että pohjoinen ulottuvuuskin sielläkin muistetaan, eikä sitä unohdeta. Kiitoksia. Thank you very much, Um, I would like... Kiitoksia ja haluaisin jatkaa eteenpäin nyt esityslistalla ja viimeinen puheenvuoro ennen keskustelujen aloittamista on herra velistellä, joka on Itämeren yleiskokouksen varapuhemies. Dear colleagues, allow me on behalf of... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin ilmaista suuren arvostukseni Euroopan parlamentin aloitteesta keskustella Euroopan äh, pohjoisesta ulottuvuudesta täällä arvokkaassa ympäristössä. Haluaisin myös esittää kiitokseni Euroopan parlamentille ja eritoten Diana Wallisille lämpimästä vastaanotosta ja hyvästä sitoumuksesta tähän työhön. Hyvät naiset ja herrat, pohjoinen ulottuvuus on muun muassa tulosta Euroopan unionin lisääntyneestä läsnäolosta Itämeren alueella. Olen luottavainen sen suhteen, että että aivan alusta lähtien, melkein kymmenen vuotta sitten, tuosta ajasta lähtien pohjoista ulottuvuutta on voitu hyvin myönteisesti ää, tarkastella. Ensinnäkin pohjoista ulottuvuutta on käytetty formaattina, jotta on voitu luoda merkittävää Itämeren alueen maiden yhteistyötä toimintaa. Toiseksikin pohjoinen ulottuvuus on ollut mukaan ottava foorumi EU-jäsenvaltioille, ei-jäsenvaltioille ja hakijavaltioille. Kolmanneksi, pohjoisen ulottuvuuden puitteissa puitteissa on paljon erilaisia hankkeita eri aloilta ja niitä on jo aloitettu, ne on pantu täytäntöön ja tullaan jatkamaan tätä. Myös tulevaisuudessa mukana on hankkeita, jotka liittyvät ympäristöön, terveyteen ja moniin muihin kysymyksiin. Ja viimeisenä vaan ei vähäisimpänä Pohjoinen ulottuvuus on palvelut välineenä Itämeren alueen maiden brändäämiselle Euroopan unionissa. Minusta kuitenkin vaikuttaa siltä, että noin tuolta vuodesta 2002 lähtien pohjoisen ulottuvuuteen liittyvä positiivisuuden aalto on hieman heikentynyt, koska tuli selväksi, että EUn pohjoisen ulottuvuuden politiikka ei täysin heijastele avoimen yhteistyön modernia käsitettä. Yksi tärkeimmistä haasteista pohjoisen ulottuvuuden aloitteeseen liittyen on se, että hyvin lyhyessä ajassa pohjoinen ulottuvuus muuttui poliittisesta käsitteestä todelliseen politiikkaan. Ja toinen haaste pohjoisen ulottuvuuden aloitteessa minun mielestäni oli Euroopan unionin laajentuminen. Sitä ei ollut täysin otettu huomioon, kun työstettiin pohjoisen ulottuvuuden käsitettä. Hyvät naiset ja herrat, missä me nyt olemme menossa? Olemmeko me onnistuneet vastaamaan joihinkin tai kaikkiin näihin haasteista? Jotkut analyytikot sanovat, että pohjoisessa ulottuvuudessa on mukana vain kumppanuus Venäjän kanssa esimerkkinä alueellisesta yhteistyöstä. Ja tässä on hankkeita, jotka liittyvät ennen kaikkea luoteis Venäjän laajempi puitteista, jota sitä ei ole otettu pohjoisen ulottuvuuden poliittisen puiteasiakirjan mukaan. Kuitenkin olen yhtä mieltä äh, suomalaisen kollegani Erkki Tuomiojan kanssa, joka kaksi vuotta sitten kirjoitti artikkeliin Euroopan äh, pohjoisen ulottuvuuden roolista yhteistyössä Hankke, hän sanoi, että hankkeet, joita on pantu täytäntöön pohjoisen ulottuvuuden puitteissa, ovat olleet menestyksekkäitä. Kaksi miljardia euroa on käytetty, jotta on voitu parantaa ympäristöä, perusrakenteita, ydinturvallisuutta ja monia muita kysymyksiä. Hyvät naiset ja herrat, kuten kaikki tiedämme, talouden taantuma ja globaali rahoituskriisi ovat avainongelmia, jotka ovat äh, kaikkialla maailmassa valloillaan, mutta Meillä on edelleen tämän lisäksi edessämme valtaisa ilmastokriisi, samoin kuin uusia uhkia kansainväliselle turvallisuudelle. Tämä dramaattinen kuva selvästi vaatii meitä kaikkia yhdistämään voimamme kansallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla, että voimme vastata näihin haasteisiin ja varmistaa vauraan ja kestävän kansojemme kehityksen. Vain yhteisillä toimilla me voimme menestyä. Meidän täytyy aina muistaa, että pohjoinen ulottuvuus on vain yksi niistä välineistä, joita on käytettävissä, jotta voidaan parantaa kilpailukykyä, hyvinvointia ja innovaatiota meidän maailmankolkassamme. Hyvät kollegat, nyt haluaisin puhua hieman alueen parlamentaarista yhteistyöstä. Kun ajatellaan pohjoista ulottuvuutta, nousee mieleen kysymys siitä, onko tämä eksplisiittisesti hallitusten välinen hanke. Ensimmäisessä vaiheessa tämä saattoi vaikuttaa todelta, mutta toiselta pohjoisen ulottuvuuden tärkeimmät prioriteetit, eli taloudellinen yhteistyö, turvallisuus, oikeus- ja sisäasioiden yhteistyö, sosiaalinen hyvinvointi ja terveys, koulutus, tutkimus ja kulttuuri, ympäristö, luonnonvarat ja ydinvoiman turvallisuus, nämä ovat kaikki avainprioriteetteja Itämeren parlamenttien parlamentaarikkokonferenssin esityslistalla, mutta samoin on Pohjoismaiden neuvoston ja ö, muiden alueiden järjestöjen välinen yhteistyö prioriteettiasemassa. Meillä on myös energia- ja ilmastonmuutostyöryhmä, samoin kuin työmarkkina- ja sosiaalinen hyvinvointityöryhmä. Meidän täytyy tarkastella myös läheistä yhteistyötä Baltian yleiskokouksen ja Pohjoismaiden neuvoston välillä. Olen täysin yhtä mieltä siitä, että pohjoinen ulottuvuus ei ole avainkysymys yksittäisten kansallisten parlamenttien esityslistalla, mutta toisaalta se kirjo ja laajuus, joita on Pohjois-Euroopassa, kun ajatellaan erilaisia järjestöjä, jotka liittyvät tähän, niin tätä ei pidä aliarvioida. Parlamentaarikkojen tehtävänä on katsoa tulevaisuuteen ja luoda pitkän aikavälin politiikkaa, joka on rohkea. Minä toivon ja uskon, että parlamentaarinen ulottuvuutemme on suuntautunut laajemmalle näkökannalle. Me parlamentaarikot olemme vastuussa tulevaisuuden kehityskulkujen ennakoimisesta. Meidän täytyy suunnitella pitkän aikavälin parlamentaarista yhteistyötä, olla läheisessä, läheisessä yhteyksissä toisissa, toisiimme ja kehittää yhteistä strategiaa, jolla vastataan uusiin kansainvälisiin tilanteisiin. Hyvät naiset ja herrat, lopuksi haluaisin korostaa sitä, että nämä parlamentaariset keskustelut tulevat ehdottomasti tuomaan uudenlaisia ajatuksia, parempaa parlamenttien mukanaoloa, myös parempaa mukanaoloa pohjoisen ulottuvuuden aloitteeseen. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat järjestäneet tämän erittäin palkitsevan keskustelufoorumin. Thank you very much, Mr. Now I would like to... Um... Nyt pyytäisin kysymyksiä yleisöltä. Kiitos. Haluaisin kysyä Grönlannin tilanteesta. Aina me hyvinvoinnista ja sosiaalisesta ulottuvuudesta puhumme, mutta Grönlannissa nuorten tilanne on ollut hyvin vaikea jo vuosia. Olemme tilanteessa, jossa nuorilla ei ole mahdollisuutta käydä koulua, väkivaltaan julmaa ja seksuaalista hyväksikäyttöä esiintyy. Onko tämä asia sellainen, josta ei saa puhua? Vai pitäisikö meidän sulkea silmämme, katsoa muualle? Vai pitäisikö meidän joskus keskustella tästä asiasta? Thank you very much for this, um, Kiitos tuosta havainnosta ja ehdotuksesta. Pidän sitä sellaisena. Se, minkä mainitsit, on varmaan, aseista pitäisi käsitellä. Et kohdistanut kysymystä kenellekään erityisesti paneelissa. Haluaisiko joku täällä salissa tarttua tähän kysymykseen? reaktiota odottaessa, niin kysyn, onko täällä muita puheenvuoron esittäjiä. Pyydän. Павел Sajanov, э, парламентская ассоциация Северо-Запада России. Вот у нас... Э, Kiitoksia. Tulen luotteissa Venäjän parlamentaarikona tänne paikalle. Meillä on tärkeä kumppanuus liikenne- ja logistiikka kysymyksissä tuloillaan. On totta, että olemassa ei kannata epäillä, kyllä tästä kumppanuutta on. Kuitenkin toteaisin, että olemassa olevat kumppanuussuhteet terveyskysymyksissä ja hyvinvointikysymyksissä kyllä ovat olemassa, mutta käytännössä alan suhteen hyvin vähän tapahtuu käytännössä. Haluankin esittää kysymyksen panelisteille niistä toimista, joihin kannattaisi ryhtyä, jotta kumppanuudelle saataisiin hieman lihaa luiden ympärille terveyden parantamiseksi niin, että kumppanuudesta todellakin tulisi toimiva. Olemme hyvin paljon lukeneet tuberkuloosista ja AIDSista, HI-viruksesta, joka riehuu luoteessa Venäjällä, mutta käytännössä mitään kunnallista kumppanuutta ei ole. Э, Tämä on kumppanuus, johon pitäisi saada hieman enemmän sisältöä, tai ainakin riittävästi arvioida toistaiseksi toteutettuja toimia. Uh, Kysymys on siis siitä, miten voimme parantaa yhteistyötä terveydenhuollon alueella pohjoisessa. Katson kollegoitani paneelissa ja pyydän Martalta ja sitten Jestriniltä vastauksia. Thank you. Um, uh, I think... Kiitoksia. Niin, mielestäni nämä kysymykset johdattelut meitä johonkin hyvin tärkeään, koska näin parlamentaarikkoina pohjoiselta alueelta me emme tiedä kovinkaan paljoa yksityiskohdista, jotka liittyvät näihin kumppanuuksiin, joten minun vastaukseni tähän on, että tämän vuoksi me ää, Norjan luonnostelukomiteassa pyysimme raportteja, kuten voitte nähdä tästä luonnoksesta. Ja siellä on ehdotus, eh, jonka mukaisesti seuraavaan pohjoisen ulottuvuuden foorumiin meidän täytyy saada konkreettisia raportteja eri kumppanuuksista, mitä on, niissä on tapahtunut, mitä konkreettisia hankkeita ne vievät eteenpäin. Minä täysin ymmärrän tämän kysymyksen, koska meillä ei ole kovinkaan paljon yksityiskohtia näistä kumppanuuksista. Toivon, että seuraavalla kerralla, kun tapaamme täällä foorumissa, me saamme hyviä raportteja niin, että voimme todellakin sitten ymmärtää, mistä näissä kumppanuuksissa käytännössä on kysymys. uh, Mrs. Gestrin, just few words. Kiitos Martta, Rava Gestrin. Kiitos. Olen samaa mieltä sen kanssa, mitä juuri kuulimme. Meidän täytyy seurata projekteja, jotka ovat olleet käynnissä. Hyvinvointi on ollut yksi pohjoisen ulottuvuuden painopistealueista, joten tärkeää meille parlamentaarikoille on saada tuloksia ja tarkastella tuloksia. Haluaisin myös sanoa, että meillä on myös kahdenkeskeisiä projekteita maitten kesken. Esimerkiksi Suomella ja Venäjällä on projekteja tällä alueella. Ja tiedän, että meillä on ollut esimerkiksi tuberkuloosiprojekti, Totta on, että meidän pitäisi saada selkeä kova kaikista projekteista, jota on käynnissä. Valitettavasti minulla ei sellaista täällä ole. Kiitos. Ja nyt kollega Lundgren. Thank you, Madam Chair. Rouva puheenjohtaja. Ehkä olen tässä nyt vanhan ukon roolissa, mutta tähän olen tottunut. Kun kuulin puhujia eilen ja tänään, minua hieman huolestuttaa se keskittymisen puute. Kaikki on tärkeää, kaikki pitää ottaa esiin, kaikki täytyy muistaa. Täällä puhutaan ilmaston lämpenemisestä ja mitä sen suhteen pitäisi tehdä. Sitten puhutaan seksuaalista käytöstä, ihmissalakuljetuksista ja muista. Minun kysymykseni on oikeastaan seuraava. Yleensä on hyvä ajatus keskittyä johonkin ja varmistaa, että tärkeimpiin asioihin puututaan. Nyt olemme kiinnostuneita kaikesta, mutta pohjoisen ulottuvuuden aloite, siinähän on kyse lähinnä pohjoisesta ulottuvuudesta. Minä haluaisin saada selville erään asian. Kun minä ajattelen arktisia alueita, peräpohjolaa ja ilmastonmuutosta, turvallisuuspolitiikkaa ja tähän liittyviä tekijöitä, liikennettä, niin tietystikin näitä asioita. Entä muut asiat sitten? Muutama asia vielä tämän lisäksi, mutta ei entä kaikkia muita asioita pidä sekoittaa tähän. Jos puhutaan terveydestä ja muusta, niin minä en ole oikein vakuuttunut. Ja lopuksi vielä. Pahinta tässä ehkä on se, että olen itse hyvin paljon tehnyt työtä Itämeren ongelmien ja Itämeren turvallisuuden puolesta. Onko tämä osana pohjoista ulottuvuutta ja arktisia alueita? Liittyvätkö nämä toisiinsa? Tietenkin kumpikin on erittäin tärkeä asia. Mutta voimmeko me keskittyä kahteen, kolmeen, neljään, viiteen asiaan yhtä aikaa? Tämä on minun mielestäni hieman ristiriitaista, mikäli näin tehdään ehkä nyt pilasin teidän päivänne, mutta yksi tärkeitä asioita sekä Itämerellä että pohjoisen uuden arktisten alueiden suhteen on se, että saataisiin Venäjä mukaan kuvioihin yhteistyöhön Euroopan unionin maiden ja muiden maiden kanssa, ja että Kanada ja Yhdysvallat ovat niin ikään mukana. Tämä on nähdäkseni perusedellytys keskitytään jo näihin muutamaan seikkaan ja otetaan nämä kaksi tärkeää osapuolta mukaan. Islanti tai Norja tai Kanada eivät ole kovinkaan kiinnostuneita. Ei ole mitään järkeä ottaa heitä mukaan Itämeren toimiin. Venäjä sen sijaan kuuluu tähän mukaan ja Saksalla on erittäin merkittävä rooli niin ikään. Mutta sitten kun mennään arktisille alueille, niin sitten tilanne on päinvastainen miltei. Joten meidän ei pohtia näitä asioita. En nyt sanoisi, että haluan nyt nämä ja nämä muutokset, koska meillä on aivan uusi näissä piireissä, mutta tämä oli ensimmäinen asia, joka pisti silmääni, kun kuulin ensimmäiset puheenvuorot täällä. Tämä keskittymisen puute. Thank you very much, Mr. Lundgren. I would like to invite Mrs. Helman. Kiitos, herra Lundgren. Ja nyt pyytäisin rova Helmanilta kommenttia aiheesta. Heinman. Heinman. Ja <laughs> for... Øh, Anteeksi, kiitos kysymyksestä. Tällä sanottiin, että Grönlannissa esiintyy sukupuolista seksuaalista hyväksikäyttöä. Niin, se on ongelma, jota olemme ratkaisemassa. Mutta Grönlannissa yhteiskunta kokonaisuudessaan tekee paljon kehittääkseen Grönlannin nuorison asemaa. Kaikki nuoret totta kai pääsevät kouluun. Kaikilla nuorilla on totta kai mahdollisuus saada koulutusta. Olemme keskittyneet lapsiin, kouluttajiin, yhteistyöhön. Meillä on keskuksia, jotka tekevät yhteistyötä. Voimme sanoa, että meidän Toki sanotaan että lapsilla menee hyvin ja nuorilla menee hyvin. Meillä on ollut nuorisopäivät, valtio, nuorisovaltiopäivät ja olen huomannut, että en ole koskaan niin paljon nuoria, jotka ovat omistautuneet tällaisille asioille. Totta kai meidän pitää nuoriin ja lapsiin keskittyä. Mä teemmekin sen Granansa, niin kuin muuallakin. Thank you very much, uh, Mrs. Hellman. I would like to... Kiitos, Rava Heiman. Ennen kuin palaamme herra Lundgrenin reaktioon, puhutaan vähän terveydestä. Pyytäisin herra Fernando Garciasta, joka on komissiosta puhumaan pohjoisesta tuodesta. Um, Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Grönlannin kysymyksen osalta haluaisin muistuttaa, että vuodesta 2006 lähtien EU-kumppanuus Grönlannin kanssa on merkittävästi muuttunut ja Euroopan unioni ja komissio ovat olleet hyvin vastaanottavaisia hallituksen pyyntöön kanavoida uutta rahoitusta prioriteettina koulutukselle. Meidän mielestämme tämä oli erittäin hyvä valinta ja tämä on osa uutta sopimusta, joka meillä on Grönlannin kanssa. Kapasiteetin vahvistusta on kanavoitu sillä tavalla, että on keskitetty koulutukseen ja näin on keskitetty nuorisoon liittyviin ongelmiin ja siihen, että voidaan katsoa, odottaa parempaa tulevaisuutta. Joten kumppanuudessa on kiinnitetty, kumppanuuteen on kiinnitetty suurta huomiota äh, tarkastelemalla nuoriso-ongelmia molemmilta puolilta, EU- ja Grönlannin puolelta. Ja kuten sanoin alussa, tämä oli suuri muutos, joka tehtiin vuonna 2006 sopimuksen, joka perustui alun perin kalastukseen. Nyt se perustuu edelleen kalastukseen, mutta myös kapasiteetin rakentamiseen ja siihen, että hallitus pystyisi vastaamaan Grönlannin yhteiskunnan esiin, e, yhteiskunnassa esille tulleisiin haasteisiin. Sitten terveys- ja sosiaalinen hyvinvointikumppanuus. Tämä on ollut kumppanuus alusta lähtien, jolla ei ole haluttu korvata eri toimijoiden aloitteita kansan terveyden, terveydenhuollon ennaltaehkäisyn ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Pohjoisen ulottuvuuden terveys ja sosiaalinen hyvinvointikumppanuus on pikemminkin yrittänyt olla tällainen katto kumppanuus, joka edistää ja harmonisoi, vie eteenpäin Barentsin alueella, Itämeren alueella erilaisia aloitteita – ja sama kuin muillakin alueilla ja muissa instituutioissa, alueellisissa neuvostoissa pohjoisen ulottuvuuden terveys- ja sosiaalinen hyvinvointikumppanuus seuraa alueita, joten tätä nyt ei voida täysin verrata pohjoisen ulottuvuuden rahoituksen tässä, koska se ei saa samanlaista rahoitusta ja tämän vuoksi sen näkyvyyskin on heikompaa. Mutta kun otetaan huomioon kumppanuuden saavuttamat menestykset, niitä ei todellakaan pitäisi aliarvioida. Tässä on pystytty ei pelkästään luomaan sihteeristö Tukholmaan ja edistämään terveys- ja sosiaalinen hyvinvoinnin kysymyksiä kaikkialla yhteiskunnassa eh, verkkosivujen ja muiden aloitteiden kautta, vaan tässä on pystytty myöskin joka vuosi ministerikokouksen ja eri työryhmien kautta eh, käymään poliittista keskustelua. Ja tässä on, nämä perustuvat Euroopan ö, yhteisörahastojen tukeen. Ja haluaisin korostaa myös, että tärkeää on se, että on, on pystytty tekemään kansainväliset, kansainväliset järjestöt, YK on, YK on terveyskysymyksiin liittyvät järjestöt ja YK kahdenväliset avunantajat, kuten Kanada, jolle olemme erittäin kiitollisia tuesta, ne ovat olleet mukana tässä. Ja tämä kumppanuus on todellakin herättänyt mielenkiintoa monissa eri toimijoissa. En olisi ollenkaan yhtään mieltä siitä, että tämä ei ole ollut yhtään menestyksekästä eikä ole saavuttanut tuloksia ongelmana on vain se, että tämä nyt ei keskitty infrastruktuureihin niin kuin ympäristökumppanuus, ja tämän vuoksi sen näkyvyys on heikompaa. Um, uh, nyt Marta Salmeri ja Kerstin pari sanaa. Pari sanaa. Herra Lundberg sanoi, että saat, sä liikettä aikaan ja nyt sitten näemme sitä. Thank you, uh, Madam Chair. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Herra Lundgren pyysi fokusta. Kun erilaiset tahot tapaavat, kuten tällaisella foorumeilla tapahtuu. Fokuksia on erilaisia. Mutta nähdäkseni tämä uusi pohjoinen ulottuvuus on paremmin fokusoitunut kuin ensimmäinen. Ja uudessa pohjoisessa ulottuvuudessa on myös tämä napapiirin kattava ulottuvuus, koska Yhdysvallat ja Kanada liittyvät ulottuvuuteen. Joten liikumme eteenpäin. Pannettaisiin, että arktisen alueen parlamentti parlamentaarikoilla on ollut pitkään fokus in, politiikan inhimillisen ulottuvuuteen. Me puhumme näistä jäästä, ilmastosta, merijäästä, sen sellaisesta, vaan pidämme inhimillistä ulottuvuutta Framilla. Viime vuosina on tehty paljon tutkimusta, mitä tapahtuu jääkarhulle, täytyy myös keskittyä siihen, mitä tapahtuu ihmisille, jotka elävät arktisilla alueilla, kun kaikki nämä muutokset tapahtuvat ilmastonmuutoksen seurauksena. Tämän sanoisin, että sellaiset asiat kuten terveys, inhimillinen ulottuvuus, se on hyvin tärkeää arktisen alueen parlamentaarikkojen näkökulmasta. Kiitos. Uh. Haluaisin myös kommentoida herra Lundgrenin kommenttia. Voisi sanoa, että pohjoinen ulottuvuus on prosessi. Asioihin täytyy keskittyä tärkeisiin asioihin. Sitten voi siirtyä uusiin aiheisiin. Fokus on tärkeää. Tämän työtäessä parlamentaarikot ja hallitukset tapaavat, keskustelevat ja hakevat fokusta. Yksi asia, josta täytyy olla samaa mieltä, on, että me emme tarvitse uusia organisaatioita meidän täytyy vahvistaa olemassa olevia verkostoja ja koordinoida toimiamme paremmin kuin tähän mennessä. Meillä on samanlaisia ongelmia, samanlaisia tarpeita eri alueilla. Esimerkiksi meren, merikuljetukset ja meriliikenteen turvallisuus ovat arktisella alueella erittäin tärkeä asia – mutta myöskin Itämeren alueella. Meillä on kemikaalikuljetuksia, öljykuljetuksia ja vaikeat sääolot erityisesti talvella. Tarvitsemme selkeitä sääntöjä. Meillä on tärkeää, että esimerkiksi kansainvälinen merenkulkujärjestö te- te- laatisi selkeät säännöt kuljetuksille. Voisimme hyödyntää hyviä esimerkkejä. Esimerkiksi meillä on Itämerellä satelliittijärjestelmä, joka seuraa logistiikkaa. Ja samaa voitaisiin käyttää arktisella alueella. Nyt olisi mahdollisuus hyödyntää tätä uusilla alueella. Voisimme fokus... Haluaisin mainita Itämeren suhteen helkomin toimintasuunnitelman. Tähän meidän pitäisi keskittyä nyt. Ei uusia alueita, aloitteita. Siihen pitäisi laittaa rahaa. Mutta huolta, että projektit lähtevät nopeasti liikkeelle. On tärkeää, että hallitukset ja parlamentaarikot kannustaisivat naapureitaan ja yhteistyökumppanoitaan tarkastelemaan asiaa ja pitämään huolta, että aikataulussa pysytään. Itämeren ympäristön suhteen. Kiitos. Thank you very much, uh, Christina. I would like to give uh, for the last on this panel uh, the word to Mr. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Lenik. Olkaa hyvä. Thank you very much. Я uh, <clears throat> хотел... Э, Kiitoksia paljon. Halusin vain siterata erästä klassikkoa. Ja toivottavasti tämä siteraus sopii tilanteeseen kuin tilanteeseen. ajatus jatkuvasti häpäisi itsensä, mikäli se erottautuu intresseistä. Nyt on kyse Euroopan unionin yhteisistä eduista, jotka ovat samoja kuin Islannin, Norjan ja Venäjän etuja. Kyse ei ole vain yleisistä eduista. Meillä on satoja jopa tuhansia eri etuja, intressejä. Ja kun puhutaan yhteisistä arktisten alueen intresseistä, niitä on lukuisia. Tätä ei pidä unohtaa. Ja kun me puhumme kumppanuudesta, niin kyllä, kyllä. U- luottavuus ja ympäristökumppanuus ovat erittäin tärkeitä asioita. Logistiikkakumppanista on ehdotettu, sekin, no, sekin on äärimmäisen tarpeellinen ja kuuluu yhteisten intressien piiriin. Mutta kumppanuus, joka tällä hetkellä on pelkästään ajatuksen tasolla, eli kulttuurikumppanuus, niin minun mielestäni me olemme jättäneet kulttuurin suorastaan lapsipuolen asemaan. Näin ei kantaisi tehdä. Hyvin monet ihmiset asuvat pohjoissa hyvin paljon alkuperäiskansoja verrattuna muuhun maailmaan. Ilman heitä maailma ei olisi täydellinen. Nämä ihmiset saattavat kadota kuin tuhka tuuleen ja maailma silloin kokisi suuren tappion. Tämä on se suuri menetys. Miten me pystymme suojaamaan näitä etnisiä ryhmiä, heidän kulttuuriaan? Ei me voi sallia sitä, että he katoavat maapallolta. Joten toivottavasti tämä otetaan huomioon ei pelkästään kulttuurikysymystä, vaan se kysymys, että hyvin monet pohjoisen asukkaat ja pohjoisen kansat ovat ilman suojaa Pohjoinen luottavuus on politiikan suunta. Se koskettaa kaikkia politiikan osa-alueita ja juuri tämä vektori, tämä suunta pitäisi ottaa näiden neljän maan toimintaa mukaan, jotka ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen. Ja meidän työnä muistaa yhteiset etumme. Uh, like very... Kiitokset teille ja haluaisin kiittää kaikkia, jotka osallistuivat tähän keskustelukierrokseen. Ja nyt haluaisin lukea niiden nimet, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Lyhyttä puheenvuoroa. Senko, um, ähm, Mrs. Äh, Hellman, Mr. Jagia, Mr. Mrs. Brorby, uh, äh, Mr. Christiansen, uh, äh, Mr. Hugard and Mr. Bezan. Um, I would, since Um, the places on, on this desk here a little bit limited than the number. Koska tässä nyt on aikaa hieman rajallisesti, niin ja täällä on aika vähän tilaa täällä puheenjohtajakorokkeella, niin voitte varmaan sieltä puhua omilta paikoiltanne. Olkaa hyvä ensimmäinen puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Toivottavasti kaikki kuulevat minua hyvin nyt. Ensinnäkin haluaisin kiittää foorumin järjestäjiä Täytyy todeta, että tänään me todella olemme puuttuneet ja keskustelleet yhteisistä ongelmista, joilla on pohjoisten maiden ja Itämeren alueen parlamentaarikoilla. Tänä päivänä meidän yhteistyöstämme on tullut yhä käytännön läheisempää. Tämän päivän konferenssi osoittaa, meidän erityisen kiinnostuksemme erityisiin konkreettisiin hankkeisiin, jotka ovat tärkeitä meidän, meidän maillemme ja meidän maissamme tärkeitä paikallisyhteisöille, kansalaisjärjestöille ja eri toten haluaisin nyt tuoda myös esille niiden merkityksen alueellisille poliitikoille, koska me olemme niitä, jotka voivat nähdä tämän työn tulokset. Me kaikki ymmärrämme, että työtä täytyy parantaa. Tämähän on jatkuva tällainen parannusprosessi. Me kaikki tiedämme, että meidän täytyy koordinoida paljon paremmin työtämme ja meidän täytyy valita kriteerit, joiden pohjalta valitaan näitä hankkeita. Oli kysymys sitten liikenteestä tai sosiaalikentästä. Me olemme kuulleet täällä kritiikkiäkin ja se on aivan asiallista, mutta täytyy sanoa kyllä, että terveys, koulutus ja kulttuurihankkeet itse asiassa toimivat varsin hyvin kahdenväliseltä pohjalta. Ja tältä, tästähän me olemme saaneet kokemusta jo näiden hankkeiden toteuttamisesta. Minusta vaikuttaa siltä, että se tosiasia, että me keskustelemme kokonaisvaltaisesta politiikasta, no enää me sitä voi välttää, mutta kun mennään yleistä politiikan tavoitteista erityisiin konkreettisiin hankkeisiin, niin tämä on positiivinen lopputulos, koska kaikki me, jotka olemme täällä läsnä, olemme poliitikkoja. Poliitikko, väestön valitsema edustaja. Meille on annettu tehtäväksi tehdä työtä kansallisissa parlamenteissa ja niiden kautta kansainvälisessä yhteisöissä niin, että me voimme tuoda hyötyä kansalaisillekin, ei pelkästään jääkarhuille. Olen täysin yhtä mieltä sen kanssa, joka sanoi, että meidän täytyy tehdä työtä kansalaisten hyväksi, ihmisten hyväksi. Ja tämä meidän yhteistyömme kehittyminen on hyvin dynaamista – pohjoisen ulottuvuuden politiikkaan kuuluu kaikkien käytännönläheisten toimien koordinointi ihmisten hyödyksi maissamme. Ja nämä kysymykset, joista me keskustelemme täällä poliittisella foorumilla, näistä keskustellaan myös alueellisissa parlamenteissamme. Keskustelujemme tuloksena me näemme parlamentaarisia aloitteita, Näistähän herra Vasili ja Mikolajev eilen jo puhuivat. He edustivat täällä Venäjää ja täytyy sanoa, että yhteiset keskustelumme näistä kysymyksistä mahdollistavat sen, että me voimme todellakin myös Venäjällä pitää erityisiä parlamentaarisia konferensseja. Yksi näistä pidetään toukokuun lopussa Siktifkaarissa. Me tulemme keskustelemaan pohjoisen ulottuvuuden tulevaisuudesta ja emme puhu siitä pelkästään Pohjoismaiden parlamentaarikkojen kanssa, vaan myös alueellisten parlamenttien edustajien kanssa. Ja toinen seikka, jonka haluaisin tuoda esille, ja sanoin tämän jo eilenkin, tämä Itämeren maiden pysyvän komitean tapaamiset ei ole mitenkään sattumanvaraista, että Duuma päätti, että 31.5. tänä vuonna pidetään parlamenttien välinen konferenssi Blue Stream-hankkeesta, sen parlamentaarisesta ulottuvuudesta. Me korostamme tämän äh, erityishankkeen merkitystä ja haluaisin muistuttaa teille, että Euroopan komissio antoi sille äh, transeurooppalaisen verkostostatuksen Tällähän halutaan monipuolistaa kaasun kuljetuksia Länsi-Eurooppaan. Ja tämä tulee omalta osaltaan sitten vahvistamaan Euroopan energiatoimitusvarmuutta. Euroopan parlamentin jäseniä on kutsuttu tähän konferenssiin, kansallisten parlamenttien edustajia, samoin kuin komission ja neuvoston edustajia, Itämeren parlamentaarisen konferenssin edustajia. Me olemme suunnitelleet, että vievämme vierailulle vieraamme yhteen siperialaisen, yhdelle siperialaiselle kaasukentälle. Joten me haluamme todellakin kiinnittää parlamentaarikkojen huomiota joihinkin kysymyksiin, jotka liittyvät tähän hankkeeseen, kun rakennetaan näitä kaasulinjoja, putkistoja. Joten meidän täytyy tarkastella näitä asioita esimerkiksi pysyvässä komiteassa, mutta tässä konferenssissa te voitte kuulla ja nähdä omin silmin, mitä tapahtuu muuttuu. Ja meillä tulee olemaan johtavia eurooppalaisia asiantuntijoita, jotka arvioivat tätä projektia konferenssissa. Ja nämä ovat erityistoimia, jotka osoittavat, että me todella haluamme varmistaa pohjoisten alueiden kestävän kehityksen. Kehityksen, joka hyödyttää näiden alueiden ihmisiä, joiden täytyy pystyä asumaan mukavasti ja hyvin pohjoisilla alueilla. Heillä täytyy olla turvallisuutta, joka meidän täytyy edistää sosiaalista ja taloudellista vakautta ja meidän täytyy saada mahdollisimman paljon parlamentaarikkoja mukaan tähän työhön. Ja palatakseni sitten tähän Euro- äh, ensimmäiseen parlamentaarisen foorumiin, ja tästä keskusteltiin eilen tänään, eilen tänään äh, pohjoisen äh, ulottuvuuden politiikan yhteydessä, haluaisin kaikille nyt todeta, että me kaikki tarvitsemme pysyvän parlamentaarisen formaatin lähitulevaisuudessa, jotta voimme koordinoida ja syventää eurooppalaista politiikkaa tällä alueella. Ja me voimme saada synergiaa siitä, mitä muut järjestöt tekevät pohjoisessa. Meidän täytyy etsiä vastauksia uusiin haasteisiin, joita maailmalla ja Euroopalla on tänä päivänä. Me emme tarvitse mitään uusia jakolinjoja, me emme halua pohjoisen sotilaallistamista, vaan me haluamme todella koordinaatiota kaikkeen siihen, mitä on tehty ja mitä tehdään, niin että että äänestäjäkuntamme voi suhtautua luottavaisesti tulevaisuuteen, kehitykseen, turvallisuuteen. Ja haluaisin myös panna merkille, että nämä ensimmäiset askeleet, joita on otettu tällä tiellä, ovat olleet meidän mielestämme aivan oikeita. Ja kun me teemme työtä, me voimme aina parantaa ja korjata hankkeitamme. Tämä on täysin mahdollista. Minä todella toivon, että me ymmärrämme hyvin toisiamme ja me ymmärrämme, miksi me olemme täällä keskustelemassa näistä kysymyksistä. Me teemme kaikkemme maidemme ja ihmistemme, kansalaistemme eteen. Uh, Kiitoksia näistä sanoista ja näistä tästä kutsusta Pietarin kokoukseen. Olen varma, että monet meistä ovatkin paikalla maaliskuun kokouksessa. I would like to invite uh, Mrs. Uh, Hellman. Rova Helman, joka on luoteisosan neuvoston uh, jäsen. Olkaa hyvä. Mange tak. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitos teidän vieraanvaraisuudestanne. ja tästä foorumista. Me jaamme länsialueella tämän komission näkemyksen, että, että resursseja pitää käyttää arktisella alueella. Tämä on myönteistä. Me Grönlannissa me haluamme elää luonnossa, kunnioittaa luontoa ja myöskin metsästää riistää ja ja me olemme eläneet kestävällä tavalla. Arktiset yhteisöt ovat pieniä ja etäisyydet ovat suuria. Me elämme luonnosta, mutta ilmastonmuutos on monilla alueilla vaikeuttanut elävien resurssien käyttöä, esimerkiksi hylkeenpyyntiä. Meillä on myös muita ongelmia, jotka vaikuttavat elinkeinomme. Grönlannin hylkeenpyynnin kestävillä on ongelmia. Ja kansainvälisjärjestöt, kuten ISIS, valvovat sitä. Grönlantilaiset py- pyydystämis- hylkeen ovat tehokkaita ja maaneja. Ja EU taas valmistelee hyljetuotteiden tuontia. Ja onpa kielteistä suora tai epäsuora, se iskisi Grönlantiin. Esiintyy, esiintyy propagandaa ja aikaisemmin äh, hylkee tuotteiden äh, viennin suhteen. Ja vaikka tässä oli poikkeus, joka koski innoittajia, Tämä iski Grönlantiin, koska hylkeen turkimarkkinat romahtivat ja kylät autioituivat, kun vaihtoehtoisia elinkeinovaihtoehtoja ei ollut Grönlannissa. Hylkeenpyynti oli ainoastaan nahan perään, vaan siellä ää, myöskin pyydetään hylkeitä lihan vuoksi, joka on tärkeää sekä ihmisille että koirille mutta turkit ovat mahdollisuudet, mahdollisuuden pyytäjille esimerkiksi hankkia polttoainetta alukselleen ja mahdollistaa perhe-elämän, perheen elämän. Hylje on perustava osa alkupohjaisen alueen alkuperäiskansojen elämää ja kulttuuriperinnettä ja eurooppalainen äh, yli- ei ole ainoastaan uhkaa pieniä haavoittuvia arktisia yhteisöjä vastaan, se on myös uhka myös meidän kulttuuriamme kohtaan ja identiteettiä kohtaan. Siksi on meille ratkaisevaa, että y- yhteiset tavoitteet ää, kestävästä resurssien käytöstä eivät ainoastaan keskitty siihen, että ää, estetään ei-kestävää pyydystystä, vaan siinä myöskin tunnustetaan arktisten kansojen oikeus kestävään elinkeinoon ja mahdollisuuteen käyttää resursseja, jotka luonto on meille antanut ja jotka ovat aina olleet perusta meidän selviytymisellemme. Kiitos huomestanne Grönlantia kohtaan. Kiitos, että sain esittää puheenvuoroni. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta, rouva Helman, tästä teidän lausumastanne ja siitä, miten te osoititte koko foorumille, mistä me puhumme, se me puhumme ihmisten oikeudesta elää ja metsästää pohjoisilla alueilla, arktisilla alueilla. Nyt meillä on ilo antaa puheenvuoro herra Jegerille. Hän on Pietarin lainsäädäntöneuvoston jäsen. Э, Hyvät kollegat, Hyvät kollegat, minä haluaisin yhtyä kaikkiin niihin kiitollisiin puheenvuoroihin, joita täällä on osoitettu tämän foorumin järjestille. Kiitoksia erittäin lämpimästä vastaanotosta ja mahdollisuudesta keskustella asioista, jotka liittyvät pohjoiseen ja pohjoisen ongelmiin. Hyvin monet seikat, jotka todettiin eilen ja tänään, heijastavat hyvin pitkälti sitä, mitä minä ajattelen. Minun mielipiteeni ovat hyvin paljon tullut jo täällä ilmaistuksi muiden puheenvuoroissa. Tämä viitattiin aikaisempiin kokouksiin ja formeihin. Näistäkin olen täysin samaa mieltä. Erityisestikin haluaisin muistuttaa siitä, että usein tarvitaan erillisiä budjettikohtia, EU-budjettiin ja myöskin Venäjän federaation budjettiin, niin ikään Norjan ja Islannin budjetteihin tarvittaisiin määrärahoja pohjoista luottavuutta varten. Ilman tällaisia budjettikohtia on suorastaan mahdotonta päästä kestävään kehitykseen ja hyviin tuloksiin, kun viedään eteenpäin tärkeitä hankkeita. Eilen kuulimme, että rahaa on, rahaa kyllä löytyy. Olisikin sitten kysymyksen. Valitettavasti herra Helman ei ole paikalla enää. Keskustelin hänen kanssaan kyllä pitkään käytävällä. Haluaisin esittää kysymyksen. Mikäli rahaa kerran on olemassa ja mikäli rahaa löytyy, niin miksi sitten on niin kuin on? Miksi rahoitusta ei ole annettu pohjoisen ulottuvuuden instituutille, joka on määrä perustaa Pietarin valtion yliopiston alaisuuteen. Venäjän federaatio päätti perustaa tutkimusinstituutin ja kaikki pohjoisen ulottuvuuden osapuolet tukivat sen perustamista. Pietarin alueen kuvernööri puhui ensimmäisessä ministeritason kokouksessa juuri tästä samaisesta asiasta Pietarin kokouksessamme. Venäjällä on sanonta, kortti ei ole liikahtanut mihinkään mitä nyt tapahtunut. Kuitenkin jatkuvasti hoitaa, että rahaa on. Mutta miksi sitten, jos raha kerran on, miksi ei ole erityistä kohtaa Euroopan unionin, Venäjän tai Islannin talousarvioissa tätä toimintaa varten, koska budjettikohta loisi tiettyä kurinalaisuutta ja pakottaisi hallituksetkin kurinalaisuuteen. Rahat pitäisi käyttää ja sitten pitäisi raportoida parlamentille, mihin ne on käytetty. Nyt koemme tai käymme läpi tätä rahoitus- ja talouskriisiä, maailmanlaajuista sellaista. Olen tullut vakuuttuneeksi siitä, että kaikki valtiot kautta maailman ovat erittäin ratkaisevassa asemassa. Nyt minä puhun erityistä budjettikohdista. Kaikki ovat tässä samassa veneessä. Minä en sulje pois sitä, etteikö yksityistä pääomaa tai lahjoituksia voitaisiin käyttää tätä toimintaa rahoittamaan ja myöskin niiden maiden rahoja, jotka eivät ole mukana pohjoisessa ulottuvuudessa, mutta toteaisin, että tällainen erillinen budjettikohta pistäisi hieman pontta toimintaan ja toisi yksityisen sektorin paremmin mukaan ja houkutteisi yksityisen sektorin rahoitusta, koska valtio olisi tässä takumiehenä ja EU niin ikään. Eilen keskustelu toi esiin hyvin monia uusia seikkoja viikkoja ja aivan uutta ymmärrystä, joka liittyy pohjoisen ulottuvuuden problematiikkaan. Ensinnäkin Itämerestä todettiin, että on olemassa tällainen ohjauskomitea Itämeren alueen toimintaa varten, kumppanuutta varten. Työryhmän puheenjohtaja, hänen kanssaan keskustelin ja kysyin, onko tämä itsenäinen puolueeton ohjelma vai onko se osana pohjoisen ohjelman vastaus, jonka sain oli seuraava. Itämeren strategia on itsenäinen riippumaton ohjelma, edellä muista, mutta se on kuitenkin osa pohjoista luottuvuutta. siihen liittyvää politiikkaa. Mutta jotenkin kyllä Venäjäkin pitäisi päästä mukaan pohjoisen ulottuvuuden muokkaamiseen. Jotenkin kaikki täytyisi saada saman pöydän ääreen. Minä uskon, että Mikäli Itämeren strategia on tällainen erillinen EU-strategia, vain EU-strategia, niin silloin jotenkin tässä luodaan raja-aitoja johon vesitetään koko pohjoisen ulottuvuuden ajatusta. Meidän pitäisi saattaa yhteen Itämeren strategia, arktisten alueiden strategia ja pohjoisen ulottuvuus. Ja minulla olisi nyt kysymys, kuka tätä kaikkea työtä sitten koordinoi. Yksi kokonaisvaltaisimpia ongelmia tänä päivänä on alueellinen ja globaali hallinto ja nämä prosessit, jotka ovat meneillään tässä suhteessa. Ettekö tekin katso, että me tarvitsemme uuden organisaation rakenteen? Minä kysynkin, kuka koordinoi näitä kolmea toimintalinjaa, kun kehitetään valtavaa pohjoista aluetta. Näillä tarkoitan pohjoista ulottuvuutta, Itämeren strategiaa ja arktisen alueen strategiaa. Minä olen samaa mieltä siitä, että parlamentaarinen foorumi on paikka, jossa voidaan keskustella, käydä vuoropuhelua eri osapuolten kesken. Ja tämä on oikein hyvä, että tällainen foorumi on olemassa. Päätöslauselma esitys, joka meillä on jaettu, toteaa, että Norja kutsuu kaikki alueelliset ja kansalliset parlamentaarikot toisen foorumin kokouksen vuonna 2011. Norja tämän foorumin järjestää. Minulla olisi muutama kysymys vielä. Rova Tuurus valitettavasti on jo poistunut. En ennättänyt hänelle kysymystä esittää, mutta hän totesi, että hän on optimisti. Hän sanoi, että hän on iloinen siitä, että meillä on itäinen kumppanuusohjelma ja on erittäin optimisti, koska, optimistien, koska hän katsoo, että itäinen kumppanuus tulee tuomaan uutta pontta pohjoisen ulottuvuuden politiikkaan. Minä tätä epäilen kyllä. Ja mielessäni herääkin kysymys, onko EUlla riittävästi rahoitusta ja poliittista tahtoa ja voimaa ryhtyä näin monen hankkeen eteenpäin viemisen itäinen kumppanuus, pohjoinen ulottuvuus, välimeren politiikka, tonavan strategia ja niin poispäin pystyykö EU tästä kaikesta selviämään? Nyt puhuin hyvin pitkään ja yksityiskohtaisesti, koska eilen yksi ensimmäisiä panelisti puhujia totesi, että kun me puhumme pohjoisesta ulottuvuudesta, täytyy muistaa geopoliittiset kysymykset. No, geopoliittiset kysymykset viittaat myöskin näihin muihin alueisiin jotka mainitsin. Ja kun puhutaan rahoituksesta, palaan nyt rahoitukseen vielä, niin ainahan on sellainen periaate, aina totetaan samaa periaatetta. Tänä päivänä pohjoiset maata ovat EU-ssa puheenjohtajamaina, joten sen vuoksi pohjoisen luottuvuuteen kiinnitetään tänä päivänä enemmän huomiota kuin aikaisemmin, mutta sitten kun puheenjohtajuus siirtyy taas jollekin eteläiselle unionin jäsenvaltioille, niin silloin huomio siirtyy pois pohjoisesta. Palokeila heijastuu jonnekin muualle. Kun kuulin Rova Vuolisin puheenvuorona, hän totesi, että kuuden, vuoden, kuuden kuukauden kuluttua Ruotsi on puheenjohtajamaana ja silloin tulee enemmän huomiota pohjoiselle ulottuvuudelle, mutta kuka tulee Ruotsin jälkeen? Portugali ehkä? No kuvitellaanpa vaikka, että se on Portugali. No, mitä se tapahtuu pohjoiselle ulottuvuudelle? Sitten kun mikäli budjettikohtaa ei ole, erityistä budjettikohtaa, EUlla eikä muillakaan kumppanivaltioilla, niin mitä näille kaikille aloitteille sitten tapahtuu? Parlamentit tekevät ehdotuksia budjeteista. Voisin puhua tästä hyvinkin pitkään, mutta ainoa seikka, jota haluaisin painottaa, on se, että jossakin määrin olen samaa mieltä herra Lundgrenin kanssa, kun hän sanoo, että usein me puutumme globaaleihin maailmanlaisiin kysymyksiin ja sitten unohdetaan eri näkemykset, erilaiset mielipiteet. Esimerkiksi ilmastonmuutos. Jotkut sanovat, että ilmastonmuutosta ei ole olemassakaan. Ja tämän, tänäkin päivänä Herald Tribune-lehti kirjoitti artikkelissaan niistä ristiriidoista, joita on eri näkemyksessä. Toisaalta on Al Gore, Amerikan entinen varapresidentti ja sitten toisaalta on yhdysvaltalainen journalistilla on aivan eriävä näkemys ilmastonmuutoksesta. Ehkä meidän pitäisi järjestää erillinen kokous, jossa pohditaan tätä puolta globaalilta kannalta, mutta myöskin alueiselta kannalta, Itämeren kannalta ja pohjoiselta kannalta. Ja sitten aivan vihon viimeinen pohdintani. Parlamentaarikkojen tehtävä on mielestäni laatia lakeja eikä pistää täytäntöön erityisiä hankkeita. Ei tämä ole meidän tehtävämme. Valitettavasti vain asia on niin, että meillä ei ole mitään yhteisiä pyrkimyksiä. Yhteisiä pyrkimyksiä hyväksyä yhteistä lainsäädäntöä. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitokset teille. Herra Jäkiä, olemme panneet merkille teidän huomionne. Ja varmastikin äh, täällä vastuuhenkilöt panivat myös merkille se, mitä sanoitte budjettikohdasta. Kiitokset teille ja sitten minulla on ilanta puheenvuoro seuraavalle puhujalle, Edu Stebelbrövi. Hän edustaa Barentsin parlamentaarista verkosta. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair and Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ja pitkään kaksi kriisiä on ollut huulillamme. Rahoituskriisi ja ympäristökriisi. Ilmastonmuutos on suuri haaste meille pohjoisimmilla alueilla. Se varmasti luo uusia mahdollisuuksia, kuten merireitin alueella, mutta myös uusia haasteita, kuten saastuminen ja meri onnettomuudet. Se tarjoaa pääsyä luonnonvaroihin, mutta kolikon toinen puoli on, että se luo myös riskin pohjoisimpien alueiden ihmisille, alkuperäiskansoille, jotka elävät äh, alkuperäistaloudessa, kuten myöskin kalastajille. Meidän täytyy suhtautua varovaisesti luontoon. Rahoitus meidän valmistelumme Kööpenhaminan ilmastokokouksen lähestyessä eivät saa jäädä ratkaiskriisin jalkoihin. Vaikka il- ilmastonmuutoksen täytyy tarttua globaalilla tasolla, me pystymme tekemään enemmän sekä Baaritsin meren että Itämeren alueella pohjoisen ulottuvuuden puitteissa. Mainitsemamme kumppanuudet, mukaan lukien ympäristökumppanuudet, kumppanuus ovat tärkeitä välineitä ympäristön ja ilmaston tilan kohentamisessa. Ja myöskin auttavat paikallisten ihmisten asemaa. Sen lisäksi, että teemme päätöksiä, joilla pyrimme lieventämään talouskriisiä, meidän täytyy äh, tehdä innovoivia toimia, jotta löydämme oikean polun ilmaston parantamiseksi. Minusta, Barentsin meri on ää, äh, pohjoisen yhteistyön kulmakivi. Alueella on kuusi miljoonaa asukasta, runsaasti luonnonvaroja, metsiä, kal- kalastusta, kaivannaisteollisuutta, öljyä, maakaasua. Ja meillä on järjestäytynyttä kansalaisyhteistyötä koulutuksen ja terveyshuollon alueella ja varmasti enempää, enemmänkin on tehtävissä. Viime vuonna tehtiin uusi sopimus Barentsin alueen turvallisuuden lisäämiseksi. Sinne painetaan varhaista tiedonantoa ää, hätätilanteesta maalla, merellä ja jääpeitteen alueella. Kun merenkulku lisääntyy haavoittuvalla alueella – niin näemme tässä, että tällainen läheisempi yhteistyö yhdellä alueella voi antaa esimerkki muille pohjoisen ulottuvuuden ohjelmille. Pohjoisen ulottuvuuden ensimmäinen ministeritapaaminen Pietarissa viime vuonna antoi uutta pantta työlle. Kumppanuusperiaate kansanterveyden alueella vahvistettiin samalla uusi aloite kuljetuksen logistiikan alueella lanserattiin. Ja kun Euroopan pohjoisten alueiden karttaa katsoo, niin silmänpistävää on alueen valtavuus. Jos kysymys ei ole pohjoisen ja etelän kuljetusyhteyksistä, täytyy kehittää myös yhteyksiä lännen ja idän välillä. Näin me voimme ää, kannustamaan kestävään kasvun paikallisella ja alueellisella tasolla. Mästä on oikeus myönteistä, että voidaan luoda kulttuuriyhteistyön kumppanuuksia. Kulttuuri on kansalaisen yhteistyön perusta ja siihen alkuperäiset kansat kuuluvat myönteisesti mukaan. Olen varma, että Venäjän jos Barentsin neuvost, meren neuvostossa, jossa herra Lavrov oli puheenjohtajana, painottaa alkuperäiskansojen roolia. Barentsin parlamentaarikkokonferenssissa, joka pidetään tämän vuoden lopulla Venäjällä, kuten Rova Primeko kertoi, painottaa tätä sekaa myöskin. Olen varma, että tämän ensimmäisen parlamentaarifoorumin tulos on myös erittäin tärkeä alueelliselle parlamentaariselle konferenssille. Kiitos. Huomista. Thank you uh, very much, uh, Miss Kiitokset teille uh, kommenteistanne ja lausunnostanne. Nyt me menemme eteenpäin puhujalistalla ja seuraavaksi meillä on herra Kristiansen. Hän on arktisen alueen parlamentti parlamentaarikkojen jäsen ja hän on Norjan parlamentin edustaja. Madam Chair, uh, first of... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää erittäin hyvästä ja hyvistä ja mielenkiintoisista johdannoista ja haluaisin myös kiittää eri kommenteista, jotka perustuvat näihin johdantopuheenvuoroihin. Itse todella arvostan kasvavaa poliittista huomiota eri arktisia kysymyksiä kohtaan. Minua ei ollenkaan huoleta se, että tämä huomio vähenisi lähitulevaisuudessa. Tietysti on joitakin poliittisia elimiä, jotka pelkäävät tätä kehitystä ja eivät näe tätä alaa yhteistyön alana, vaan pikemminkin konfliktin kenttänä. Mutta en usko, että me tulemme kulkemaan tuohon suuntaan. Vaikka tänä päivänäkin on esimerkiksi herra Lundgren esitti jotakin hyvin mielenkiintoisia kysymyksiä. Keskittymisen puute on tietysti ongelmallinen. Ja niin kansainvälisessä kuin sisäpolitiikassakin on niin, että kaikki poliittiset kysymykset, joiden takana on tiettyä poliittista konsensuusta, saattavat ää, ää, loppujen lopuksi vaarantua, koska niissä ei oikein keskitytä tiettyihin asioihin. Mutta en usko, että tässä nyt huomio tulee vähenemään arktisten asioiden osalta, mutta tietysti meillä on poliittinen vastuu ja meidän täytyy olla vastuullisia kehityksestä ja meidän täytyy olla siinä asemassa, että me voimme tehdä yhteistyötä eri tasoilla. On todella tähdellistä, käydä tätä keskustelua parlamentaarisesta osallistumisesta eri tasoilla. Ja samoin täytyy keskustella myös alueellisesta poliittisesta mukanaolosta. Aivan niin kuin Rova Gestrin sanoikin, meidän ei täydy rakentaa uusia poliittisia elimiä. Tämä on myös tärkeä seikka. Meidän täytyy vielä tästäkin kantaa lisävastuu. Kaikki eri arktiset kysymykset ansaitsevat enemmän poliittista huomiota ja avainsana tässä keskustelussa on sana energia. Tietysti me voisimme keskustella, meidän pitäisikin keskustella ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Ja luonnollisestikin meidän täytyy keskustella öljy- ja kaasutilanteesta tai äh, uusiutuvien energialähteiden ongelmien aiheuttamista seikkoista. Meidän täytyy keskustella ympäristöasioista, turvallisuuspolitiikasta, liikennekysymyksistä, mutta avainsanana on mielestäni energia. Kuten kaikki tiedämme, kansainvälinen energiajärjestö arvioi, että noin neljäs osa jäljellä olevista öljy- ja kaasuvaroista löytyy arktisilta alueilta – ja jos me yhdistämme tämän arvion siihen tilanteeseen, että maailman energiaa kysyntä kasvaa varsin nopeasti ja on arvioitu, että tämä kysyntä kasvaa noin 50-60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, niin tämä tarkoittaa sitä, että arktinen alue tulee olemaan yhä tärkeämpi tulevaisuudessa. Tässä mielessä minun mielestäni meidän täytyy nyt kehitellä lisäyhteistyötä. Me tarvitsemme rajat ylittävää kapasiteetin rakennusta ja ympäristöstandardeja, teknologisia standardeja, jotka ovat parhaalla mahdollisella tasolla. Meidän täytyisi käyttää tätä lisääntynyttä huomiota arktisille alueille aloittaaksemme prosessin, jossa ryhdymme rakentamaan arktisen alueen perusrakenteita, kun ajatellaan, että tarvitaan uusiutuvia energialähteitä. Meidän täytyy myös luoda rakenteita, jotta voidaan yhdistää maailman eri alueita. Tässä nyt ajattelen esimerkiksi Yhdysvaltoja ja Kanadaa myös. Tämä on valtaisa poliittinen ja taloudellinen haaste jos haluamme ratkaista tämän kasvavan energiakysynnän kaikkialla maailmassa. On aivan luonnollista, että agendaan kohdistuu paineita ja kysymysmerkkejä. Pitäisikö meidän pelätä tätä agendaa? Ei, vaan meidän täytyy todella tutkia ja kehittää näitä resursseja. Meidän täytyy nähdä tässä arktisen yhteistyön uudelleen elvyttämistavoite ja toiminnan foorumi. Ja kenties tässä voitaisiin keskittyä myös tämän jälkeen paremmin joihinkin tällaisiin pehmeisiin asioihin. Hankerahoitus on myös avainkysymys. En minä pelkää mitään rahoitusongelmia, kun ajatellaan kaasu- tai öljyresurssien rakentamista. Ei tämä ole mikään ongelma, mutta meillä on kyllä suuri haaste, kun me puhumme uusiutuviin energialähteisiin liittyvistä tarpeista. Jos sallitte, rouva puheenjohtaja, haluaisin vielä mainita Norjan Parentsi-järjestösihteeristön mielipidetutkimuksen, jonka mukaan 62 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että Venäjä ja Norja yhdessä voisivat kehittää jäämeren öljy varantoja ja kenties vahvempaa taloudellista yhteistyötä, yhteistyötä tässä nimenomaan tarvitaan, jotta voidaan vahvistaa arktisen alueen pohjoisten ja itäisten kansojen yhteistyötä. Ja arktiseen politiikkaan liittyen tässä pitäisi olla, tässä pitäisi nähdä ö, hyvää yhteistyötä ja tämän politiikan pitäisi rakentaa siltoja idän ja lännen välille. Kiitos. For your statement. Kiitoksia herra Kristiansen puheenvuorostanne. Te totesitte, että yhteistyötä täytyy parantaa ja että haasteet ovat oikeastaan mahdollisuuksia pohjoisessa Seuraava puhuja on Kari Hoigor. Hän on läntisen pohjoisen neuvoston puheenjohtaja. Kiitos, Rova puheenjohtaja. Minä tulen Färsaarilta. Olen Färsaarten parlamentissa ja olen länsi pohjola neuvoston puheenjohtaja. Kiitän Euroopan parlamenttia tämän foorumin järjestämisestä. Länsi-Pohjolan ro- Äh, foorumia sitä mieltä, että maailman pitää kääntää enemmän katsettaan pohjoiselle alueelle ja tarttua niihin ongelmiin, joita alue kohtaa. Siellä äiti luonto on osattanut ensimmäiset sairauden oireet ja siellä me vakavasti huomaamme ympär- äh, ilmastonmuutoksen ongelmat, joihin muu maailmakin on havahtumassa. Me suhtaudumme tähän huolestuneena Färsaarilla ja me panostamme paljon äh, ilmastonmuutoksen tutkimukseen sillä maailman alueella, jonka tunnemme hyvin. Herra Janssen sai äh, Pohjoismaisten neuvoston ympäristöpalkinnon ja hän seuraa kalatalouden muutoksen alueellamme. Ne muutokset ja prosessit, jotka ohjaavat sitä, ovat tutkimuksen kohteena ja tutkimuksen Tavoitteena on saada lisätietoa meren toiminnasta ja, ja myöskin meren roolista ilmastonmuutoksesta. Golf-virtaa voi verrata me, meren sydämeen, äh, Atlantin ja Atlant, äh, arktisen alueen virrat kulkevat Färsapten ohi. Ja tämä veri, merivesi menee kohti arktista ja se on sen hyvin se kylmenee ja paino pohjaan Atlantilla ja veri virtaa Atlantin pohjalla ja sitten sekaantuu ympäristön vesimassaan osana Pohjois-Atlantin syvävirtaa, joka on tärkeimpiä syvän meren, merivirtoja. Ja tutkijat pelkäävät, että ilmaston lämpenemisen seurauksena lähivuosisatoina ja ma- makean veden ää, vi- virtauksen lisätynenä arktisilla alueilla saattavat merivirrat vähentyä ja sillä on vakavia vaikutuksia arkisilla alueilla ja muillekin alueilla. Nämä tulokset perustuvat merivirtauksen mallintamiseen, mutta mallin, näissä on suuria eroja. Me pyrimme kvantifioimaan ja mittaamaan oikeita asioita, jotta me voisimme identifioida muutoksen aiheuttajat mahdollisimman nopeasti. Ja tämän seurauksena ää, kansainvälinen kiinnostus on Äh, kiinnostunut Färsaarten merivirtojen mittauksiin. On tärkeää, että maailman tutkijat tietävät, mitä tärkeää merivirtojen tutkimusta meillä tehdään, jotta me kykenemme järkevästi reagoimaan ennen kuin tapahtuu peruuttamattomia muutoksia merivirroissa. Thank you very much. Kiitoksia paljon herra Heigor teidän kommenteistanne. Te käsittelitte erittäin tärkeää kysymystä. Mitä tapahtuu näille merivirroille? Meillähän on yhteinen etu kyseessä, eli golfvirtaa olisi se osa Norjaa, jossa minä asun, olisi jään peitossa, eli Pohjois-Norja. Joten golfvirralla on erittäin merkittävä vaikutus pohjoisen Euroopan elämään, siihen minkälaisia kaloja me voimme kalastaa, mistä saamme elinkeinomme tulevaisuudessakin. Kiitoksia tästä puheenvuorosta siksi. Nyt minulla on ilo antaa puheenvuoro viimeiselle kysymyksen esittäjälle tai puheenvuoron pyyteelle minun luetteloni mukaan. Herra Bezan on seuraava puhuja. Hän tulee Kanadasta. Hän on arktisten parlamentaarikkojen konferenssin jäsen. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Täällä mainittiinkin se, että meillä on nyt loistava tilaisuus muuttaa näkemyksiämme, verkostoitua parlamentaarikkoina sekä yksilöinä, että yhdessä voimme lisätä kapasiteettia. Tämä on erittäin hieno asia yksilön kannalta, tämä foorumi. Kuulimme jotakin konf- kommentteja herra Lindgreniltä ja rouva Wallisilta ja monilta muiltakin, mukaan luettuna venäläiset toverimme. Näiden kommenttien valossa ihmiset pohtivat, mihin tämä kaikki johtaa, mihin me olemme menossa, mihin me päädymme vielä loppumetreillä. Uskon, että parlamentarikkoina meillä on samantyyppisiä kysymyksiä mielessämme. Pystymmekö vaikuttamaan lainsäädäntöprosessiimme kotivaltioissamme, kun menemme takaisin sinne, kun me puhumme siitä, mitä pitäisi edetä. Ja kun olemme kuulleet joitakin puhujia, niin he ovat viitanneet lainsäädäntöagendaan ja lainsäädäntötyötä eri parlamentissa tehdään, olipa sitten kyse merenkulun turvallisuudesta, merien suojelusta tai ihmisten terveydestä tai luonnonvarojen kehittämisestä. Mutta kesken kysymys on, mitä me teemme sitten, kun me menemme takaisin kotiimme? Pystymmekö vaikuttamaan näihin lainsäädäntöprosesseihimme? Eli jäsenvaltiossa rahaa tarvitaan, mutta mistä rahaa tulee? Mehän puhuimme täällä siitä olisiko Venäjän federaalio tai unionilla tai jollakin yksittäisen jäsenvaltiolla pohjoista ulottuvuutta varten aivan omaa budjettikohtansa tutkimusta varten esimerkiksi tai eri poliittisten asioiden eteenpäin viemiseksi, varsinkin kun puhutaan ihmisten terveydestä tai luonnonsuojelusta. Nämähän edellyttävät suuria investointeja. Mistä nämä rahat sitten tulevat? Täällä puhuttiin siitä, että tietystikin täytyy tehdä läheisempää yhteistyötä ja koordinointi on tarpeellista. Ehkä tämä voidaan hoitaa tehokkaasti eri järjestöjen kautta, kuten esimerkiksi arktisten alueiden pysyvä parlamentarikokous, Itämeren parlamentarikokous tai meren parlamentarikokous. Voidaan tietenkin katsoa, miten näitä kaikkia toimia voidaan paremmin koordinoida. Eilen kuulimme arktisten alueiden pysyvän komitean pyrkimyksistä saada lisää rahaa ja sitoumuksia arktisten alueiden tilanteen arvioimiseksi ja valvomiseksi. Mikäli ei pistetä dollareita tähän prosessiin, mikäli ei tarkastella, mitä tapahtuu luonnolle, ihmisten terveydelle, niin mehän tässä toimimme aivan sokkona, mikäli emme kerää tietoja ja näyttöä toimiemme tueksi, silloin me hapuilemme tässä pimeässä. Täällä viitattiin liitettiin tähän julkilausumaan, jota olemme laatineet. Minä sain tämän käteeni tunti sitten ja Rova Raiva ansaitsee kyllä kiitokset siitä, että hän on erinomaisella tavalla johtanut tätä työtä, mutta kuten eilen totesin omassa puheenvuorossani, tällaiset julkilausumat ovat helppo osa meidän työtämme. Uskon, että niiden kommenttienkin valossa, joita olemme kuulleet, niin varsinainen toimintasuunnitelma tarvittaisiin. Miten me foorumina etenemme parlamentaarikkoina, kun menemme takaisin kotimaihimme, meitä mitataan sen valossa, mitä me teemme, ei sen valossa, mitä me sanomme. Meidän toimemme puhuvat paljon voimakkaammin kuin sanamme. Joten loppujen lopuksi kysymys kuuluu, että me tarvitsemme toimintasuunnitelman pikemmin kuin julkilausumia. Tästä nyt on loppujen lopuksi kyse. Tästä kenkä puristaa. Thank you very much, uh, Mr. Paljon kiitoksia. Herra. Kiitoksia herra Besan. Te painotitte erittäin tärkeää kysymystä, erittäin tärkeää osaa meidän työtämme. Me olemme kaikki tietystikin omistautuneet pohjoisen ulottuvuudelle arktisen, arktisten kysymysten, Itämeren kysymysten eteenpäin viemiselle, mutta olemme kuitenkin myöskin kansallisia parlamentaarikkoja ja meidän täytyy olla vastuussa teoistamme ja sanoistamme, kun mennään takaisin omiin parlamentteihimme sitten olemmekin saaneet puhujalistan käytyä loppuun, joten ehkä voin nyt antaa puheenvuoron Iljana Raivalle. Hän jatkaa tästä eteenpäin. Thank you very much, uh, Mrs. Solberg. Thank you very... Paljon kiitoksia, Rava Solberg. Paljon kiitoksia kaikille panoksestanne siitä, te olette mielipiteen kanssamme. Joskus me jaatte pelkonne siitä, miten yhteistyö jatkuu Onko yhteistyö kestävää? Onko meillä kaikkien kumppaneiden tuki pohjoisessa ulottuvuudessa? Ja tämä koskee sekä Eurooppaa, mutta myöskin kanalaisia kollegoita. Ja minä arvostan, että herra Besant puhui täällä Kanadan edustajana. Olemme keskustelleet yhteisistä eduistamme. sitä, että me olemme aktiivisia ja edistämme samoja tavoitteita. Ja kannustamme aktiivisen yhteistyöhön venäläisiä kollegoja ja heidän panoksensa on olennaista ja ilman heittää emme varmastikaan kykene täyttämään niitä tavoitteita, joita täällä on asetettu. Me olemme täällä ensimmäistä kertaa tässä muodossa, ensimmäisenä pohjoisen ulottuvuuden foorumina keskustelemassa eri toimijoiden kesken yhteistyöstä. Ja eilen me laadimme kaksi julkilausumaa kokouksen päätteeksi. Ja tässä keskustelemme myös seuraavan foorumin tilannetta ja käsittelemme siinä yhteistyötä ja kumppanuutta, sitä mitä on tapahtunut, mitä tapahtuu 2011 mennessä, kun seuraava parlamentaarinen foorumi pidetään. Toimijoiden koordinointi, niiden monien elinten koordinointi, mikä tää, mitkä täällä ovat esillä. Meillä on kumppaneita kaikkiana, meillä on neljä jäsentä, meillä on tarkkailijat, mutta tärkeintä on koordinaatio kumppaneiden ja politiikkojen, politiikkojen välillä. Ainoastaan kumppanuus, jossa on synergiaa, ohjelmat, jossa on synergiaa, tavoitteet, joilla on synergiaa kautta maantieteellisten alueiden, ne auttavat meitä etenemään alueelta toiselle niin, että pahinen olettavuus kehittyy globaalisti. Ja se on viesti, joka täältä lähtee. Lopuksi, kun on minun vuoroni kiittää siitä, että voin olla täällä – Olen mitä kiitollisin tänne Wallisille, joka ei valitettavasti joutui lähtemään vähän aikaisemmin vaalipiiriinsä. Haluan kiittää kaikesta tuesta, jota olemme saaneet sekä sihteeristöltä ja teiltä johdonmukaisista hedelmällisistä keskusteluista. Toivon, että seuraava sessiomme jossa lausunto viimeistellään heijastelee näiden keskustelujen henkeä ja niiden johtopäätösten henkeä, mikä täällä on ollut näillä sanoilla. Toivotan teille hyvää turvallista matkaa kotiin. Toivon, että tapaamme seuraavassa kokouksessamme pian. Ja toivotan tervetulleeksi ne, jotka ovat valiokunnan jäseniä. Pyydän teitä jäämään vähän pitempään tänne, että voimme laatia tämän loppulausuman ja siihen liittyy vielä pieniä kommentteja. Uh, Minä muistutettiin, että foorumin on tietysti hyväksyttävä se teksti, joka täällä on laadittu. Jotta voimme viime hetkellä tarkastella lausunnon viimeistä versiota. Ehdotan, että pidämme viiden minuutin tauon varttia eli 11 tapaamme varten yli laatiaksemme tekstin loppumuodon. Ja sitten tämä lausunto, lausuma hyväksytään.

Dear colleagues. Hyvät kollegat. Haluaisin teitä, pyytää teitä istuutumaan niin, että voimme siirtyä tapaamisemme viimeiseen osioon. Toivottavasti teillä kaikilla on nyt tämä loppujulkilausuman teksti edessänne. Viiden minuutin Tauko on nyt mahdollistanut sen, että voimme, olemme pystyneet vielä esittämään viimeisiä huomioita tähän. Tässä on kohtaan yksi pieni muutos sanamuotoon niin, että tässä sanottaisiin ympäristö- ja rahoitustehokkuuden vuoksi ja niin edelleen. Eli muutetaan tämä sana fiscal sanaksi financial. Ja näin tämä teksti näyttäisi paremmalta. Ja sitten meillä on myös ehdotus kohdassa kahdeksan sivulla kaksi. On ehdotus, että otettaisiin sen jälkeen, kun mainitaan Itämeren alue, otettaisiin mukaan myös arktinen alue, joten tässä lukisi region and Arctic region to ambitious measures for the mitigation of man-made CO2 emissions. And that give us the... Ja näin. Tämä antaa meille täydet näkymät ilmastonmuutoksen torjuntakysymyksistä. Ja sitten viimeinen ehdotus, koska tätä tekstiä ei enää muuteta. On kuitenkin sellainen ehdotus, että sallimme sihteeristön uudelleen järjestellä tätä niin, että yleisemmät kommentit ovat täällä alussa ja erityisemmät kommentit täällä lopussa, loppuosassa tekstiä. Sopiko tämä ehdotus teille kaikille? Rouva Panajatopoulos, tervetuloa. Haluatte käyttää puheenvuoron vielä? Mm, je français? Oui. Euh, Voiko puhua ranskaa? Pyydän anteeksi, että en ollut aamulla paikalla. Minusta teksti on oikein hyvä. Mutta kysyisinpä, eikö tähän pitäisi tehdä muutos? Voisinko hyödyttää suullista muutosertusta? Tässä ei missään mainita eurooppalaista meripolitiikkaa. European Maritime Policy. Vertaisin kohtaan seitsemän. Sen jälkeen kun on tässä mainittu meriteollisuus, laivaus, vaan tästä tätä voitaisiin tarkastella eurooppalaisen meripolitiikan osana, joka on meidän suuri eurooppalainen aloitteemme. Um, Kiitoksia tästä ehdotuksesta, Rova Paniotto-Paulus. Haluaisin vain huomauttaa, että me laadimme tämän tekstin eilen, ja koska nyt puhutaan pohjoisesta ulottuvuudesta, me päätimme, että huolet, jotka esitämme tässä tekstissä, ovat yleisempiä poliittisia kysymyksiä, jotka liittyvät pohjoisen alueeseen. Yksipuolisuuden välttämiseksi me haluamme yleisemmän lähestymistavan tähän tekstiin tietystikin. On olemassa Euroopassa merikulkupolitiikka, mutta mikäli merikulkupolitiikka mainitaan, niin sitten täytyy muodata kaikki muutkin merenkulkupolitiikkaan liittyvät seikat, ja sit, silloin tässä tulee hieman toistoa toiston päälle. Joten haluaisimme yleisemmän lähestymistavan. meihän on eurooppalaista merenkulkupolitiikkaa ja sitten myöskin kansallista merenkulkupolitiikkaa. Kollegat täällä nyökkäilevät, kollegat, jotka ovat paikalla olleet jo eilen, joten uskon, että tämä lähestymistapa on ja pysy. Kiitoksia kuitenkin tästä ehdotuksestanne. Ja toivon, että ymmärrätte, että tässä hengessä me toimimme ja hieman tätä tekstiä loppuun saakka. Lindenberg wanted to take the floor, or did I... Edustaja Lindenberg, viittoilitteko te siellä vai herra Lundgren? You said what I... Rouva puheenjohtaja, sanoitte mitä ajoin sanoa. Paljon kiitoksia. With, uh, this, uh, okay, Mr. Bagno. No niin, käykö tämä? Ystävällinen pikkunen kommentti kohtaan seitsemän, jossa öö, tähän reaktiokykyyn öljyn päästöjen yhteydessä – kun sääolot ovat vaikeita siellä, niin siellä reaktiot öljypäästöihin ovat toisenlaiset kuin etelässä ehkä ennen tätä spill-sanaa. Äärimmäisissä sääoloissa tehtävät öljypä, ennen tätä sanaa spill, e- erikoistunut erityisissä sääoloissa tehtävät öljypäästöreaktiot. Haluatte olla seudesta? Haluatko neljä sanaa vai yhden niistä? Haluatko, haluatko tämän uniikin ja spesifin vai, vai voit, voidaan tämä spesifit? Mikä teidän mielestänne toimisi niin? Spesifinen öljypäästö Käykö tämä specific spill reaction? Käykö tämä? Specific spill response. Specific äh, reaktiokyvyt. Hyvä. Tätä myöten pyytäisin teidän tukeanne. Olemme käyneet teksti läpi uskon, että konsensus tekstin takana on. Pyydän teitä hyväksymään ensimmäisen pohjoisen ulottuvuuden parlamentaarisen foorumisen julkilausumaan. Ne, jotka kannattavat, pyydän nostamaan kättä. Okay. Uh, anybody in the room? Vastustaa Vastustaako joku täällä tätä? Sillä ei näytä tyhjää. Ei näy. Eli julkilausumaan on enemmistöllä hyväksi. Haluaisin kiittää teitä joustavuudesta, ponnisteluista ja yhteistyöhengestä tämän tekstin laatimisessa. Ja hyvä sanat sanoja. Nyt annan puheenvuoron Solberille loppulausumaa varten. Thank you. Uh, I would just to, to... Kiitoksia. Tässä lopussa vielä haluaisin kiittää teitä kaikkia oikein hyvästä yhteistyöstä ja minulle on ollut suuri ilo ja kunnia ja on suuri ilo ja kunnia Norjan parlamentin jäsenenä toivottaa teidät tervetulleeksi seuraavan toiseen pohjoisen ulottuvuuden parlamentaariseen foorumiin vuonna 2011. Kiitoksia. Minä julistan tämän foorumin päättyneeksi ja turvallista kotimatkaa vaan kaikille.